European cohesion policy uh, system of what is called today Tätä kutsutaan nykyään yhteispäätösmenettelyksi. Tämä on standarditapa tehdä päätöksiä näin EU-sta. E minun käsittääkseni, äh, tai tämä koskisi, äh, tämä lisäisi veron parlamentin roolia – päätöksenteossa koskien asetuksia, mutta mielestäni tässä tulee myös po- poliittisesti vahvemmat toimivaltuudet, mitä tulee politiikan muotoiluun EU:ssa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että voimme toimia aktiivisemmin e-, ennen lainsäädäntöä tapahtuvia päätöksiä keskustelun tasolla. On monia tekijöitä, jotka ovat jo johtaneet tähän moniulotteiseen keskusteluun ja mahdollisesti voidaan näin uudistaa kohesiopolitiikkaa. On monia ajatuksia esillä pöydällä ja sitten on tämä työasiakirja, jonka on laatinut komission pääsihteeri itse asiassa. Siinä annetaan visio kohesiopolitiikasta – joka mielestäni ei ole ollenkaan linjassa sen suhteen, mitä me haluaisimme nähdä. Mielestäni tämä on poliittisesti epäkorrektia sanoa, että voitaisiin sulkea pois Euroopan tavoitteiden tavoittelusta alueellinen ja paikallinen taso, kun ajatellaan kaikkia kumppaneita, tiedemaailmaa, kansalaisjärjestöjä, yritysmaailmaa. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä aspekti meille me haluamme, että nämä tekijät löytyvät tästä asiakirjasta. Tässä luonnoksessa selkeästi poistetaan alueellinen paikallinen taso politiikasta ja politiikoista tulee vain kansallisen tason toimintoja. Otettu pois myös monia tavoitteita, joissa annettaisiin priori- tässä keskitytään vahvasti sektorikohtaiseen lähestymistapaan ja tässä toimitaan juuri tämän päivän kehityksen periaatteita vastaan, joka on varsin äh, riippuvasta muista tekijöistä eikä mitään ongelmia tällä tiedä voi ratkaista alakohtaisella lähestymistavalla lähtien vaikka liikkeelle vaikka ilmastonmuutoksesta. Joten tämä sektoriaalisuus löytyy tästä EUn poliittisesta linjasta. Tietysti talousarvio on tärkeä tekijä edelleen mitä tästä paperista huomaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ignoroimme tavallaan alueelliset epätasa Jos puhutaan kansallisella tasolla, silloin nämä alueelliset epätasa-arvotekijät häviävät, ja olemme puhuneet jo myös intraalueellisesta e- eroista monissa maissa on lähentymistä alueellisella tasolla, mutta yhä suurempia eroja alueiden välisesti. Me emme ota näitä huomioon alueellisella eikä intra-alueellisella tasolla. Tässä paperissa myös pyritään siirtämään massiivisesti resursseja kohesiopolitiikasta, jossa on tämä integroitunut lähestymistapa, jota siirretään alakohtaisiin politiikan instrumentteihin. Ja todennäköisesti näitä johdettaisiin tavallaan Brysselistä – ja näitä tekijöitä ei ole kaikkia tässä identifioitu. Tässä vain muutamia esimerkkejä siitä, miksi ajattelin, että tässä on jotakin hiukan nyt pielessä, mitä tulee politiikan suuntaan. Ja siksi meidän täytyy tähän reagoida, joten minä haluaisin nyt teidän tänään suostuvan siihen, että jos tämä sopii, että meidän täytyy olla nyt aktiivisempia ja esittää oma kantamme, visiomme tulevaisuuden poliittisista suunnista ja talousarviosta. Meidän vastuumme, toimivaltuutemme tässä on kohesiopolitiikassa ja erityisesti sen alueellisessa ulottuvuudessa. Ja ajattelin tässä niin, että ehkä tapa, oikea tapa toimia olisi siis siinä, että esitetään suullinen kysymys Euroopan komissiolle – joistakin näistä kysymyksistä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, kuten monitasoinen hallintopolitiikka tai Euroopan laajuinen politiikan sovellusala, koska mainitsinkin ehkä, että yksi kaikkein tärkeimmistä piirteistä tässä ehdotuksessa on, että tavoite kaksi häviää politiikoista, ja tämä on nyt politiikkaa, toimintaa, joka keskittyy pelkästään köyhimpiin alueisiin kansallisella tasolla. Tämän takia meidän täytyy reagoida ja yksi mahdollisuus on todellakin tämä suullinen kysymys, mutta ei budjettitarkistuksen yhteydessä eikä siitä, onko tämä asiakirja virallinen vai epävirallinen vai vaatiko tämä uudestaan, vaan tartumme vain pariin kolmeen tärkeään kysymykseen, kuten tavoitteeseen kaksi moni tasoiseen hallituksen, hallintoon esimerkiksi ja ehkä johonkin muihinkin kysymyksiin, myös siihen, miten jatkossa tullaan jakamaan varoja. Tämä asiakirja ottaa pois sosiaalirahaston kohesiopolitiikasta, joten voisimme ajatella kolme neljääkin kysymystä, jotka voitaisiin ottaa tähän suulliseen kysymykseen ja pyydettäisiin keskustelua täysistunnossa. Tämä on minun ehdotukseni kirjeet, jotka olen lähettänyt. Kerron teille sitten vastauksista jatkossa. Ja sitten sittenkin tämän ehdotuksen suurta kysymyksestä, joten teillä on mahdollisuus esittää puheenvuoroja. Olkaa hyvä. En tiedä, kumpi tässä on tuon ensimmäisenä. Olbrikov tai Nisaroi. Um, which is not Dankjewel, voorzitter. In ieder geval heel goed om, om dit punt als eerste op de agenda te... Kiitoksia. On hyvä ajatus, että tämä on ykköskohtana esityslistalla, koska tähän pitää suhtautua hyvin vakavasti. Nämä epäviralliset asiakirjat vaikuttavat omalla tavallaan ja meidän pitää tarkastella niitä ja katsoa, onko tämmöisten jokin väli tarkistus, onko tässä eri vaihtoehtoja, puhutaanko tästä vuoden 2013 jälkeisestä tilanteesta. Eli meidän täytyy nyt suhtautua siihen vakavasti sisällön puolesta. Ja on huomattavaa, ja tämä ajoitus on erittäin huomattava. Tässä on nyt suunnanmuutos, jota yleensä ei nyt tehdä lainsäädäntökauden päätteeksi, mutta tämä on huomattava myöskin tämän sisällön puolesta. Yhtäältä on ongelmia komissiossa, on Barroson kanta, komission jäsenten kantoja. Ja kuten itsekin sanoitte, on hyvin selvää, että alueellinen kohesio tulee olemaan hyvin tärkeä osa uutta sopimusta. Okay. Onko tulkkausongelmia? Onko kaikki kunnossa? Eli voimme jatkaa. Dank u wel. Ik heb aangegeven dat het moment waarop dit... Kiitoksia. Eli sanoin siis, että aika, jolloin tämä julkistetaan, on aika merkillinen. Sisältö on laadittu aika huolimattomasti, mutta on tärkeää saada nämä muutokset paperille. Niillä on aina vaikutuksensa, ja mielestäni se kanta, josta te puhuitte, sen suhteen, miten vastaamme tähän ja miten te olette vastanneet tähän puheenjohtajana kirjassanne, se on mielestäni oikea kanta. Se, oikein, se mitä paperissa lukee, se ei oikein so, istu siihen, mitä aikaisemmin on sovittu. Ja parlamenttihan on aina katsonut, että tällä tavalla pitäisi nimenomaan edetä. Tässä puhutaan kohesiopolitiikasta, tätä asiaa on kehitelty eteenpäin. Ja tässä on jälleen kerran vahvistettu, että tämä on selkeästi määritelty, eikä tällaisia voi muuttaa yhdessä yössä. Haluaisin esittää komissiolle yhden kysymyksen teidän kauttanne, puheenjohtaja. Haluaisin, että komissio selittää meille selkeästi, mistä tässä on kyse. Viime kädessähän me saamme kuulla tästä lehdistöstä. Ja haluaisin tietää täsmälleen komissiolta, mikä on nyt tilanne, missä vaiheessa ollaan nyt päätöksentekoprosessia. Jos puhutaan sitä, miten tämä pitäisi panna täytäntöön, no tämä nyt ei ole mikään virallinen asiakirja, tätä nyt ei panna täytäntöön välittömästi, mutta jos ajatellaan tätä sisältöä, niin tässä oli muutamia kohtia ja lisäsin vielä muutaman lisään. Esimerkiksi tavoite kakkosen tulevaisuus, eli kilpailukyky. Se on jätetty tästä vain pois. Ehkä meidän pitäisi tehdä tästä suullinen kysymys. Meidän pitäisi ottaa esiin muutamia näistä kohdista ja antaa sitten komission kertoa meille, miten se aikoo ottaa sen mukaan. Sen sijaan, että tehtäisiin täysin uusi asiakirja kahta viikkoa myöhemmin. Mielestäni tämä asia on ihan hyvä ja budjettivaliokunnan pitää miettiä, täyttääkö tämä puolivälin arvioinnin kriteerit. Mielestäni ei. Mielestäni parlamentilla on täysin erilainen kanta tässä kysymyksessä. Mutta voin tukea teitä ja kirjoittaa ne. Te saatte EPPn täyden tuen kirjeellenne. Ja tässä vaiheessa haluaisin vain esittää tämän kysymyksen ja pyydän, että valiokunta tukee tätä suullista kysymystä. Mr. Albrecht, please. Albrecht. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin tukea tässä teidän ja lähettämänne kirjettä. Tietysti meillä on jotakin epäilyksiä, koska viime kaudella me kaikki koimme poliittista vaikutusta, jota kirjeellä oli. Jotkut meistä muistamme tämän kuuluisan kuuden kirjan, joka on virallinen asiakirja, mutta se muokkasi ehdottomasti talousarviota. Haluaisin ehdottaa ensin sitä, että tehtäisiin tämä suullinen kysymys komissiolle ja saataisiin sitten virallinen vastaus keskustelussa, mutta samanaikaisesti kuitenkin ehdottaisin Ja korostaisin, että on todellakin välttämätöntä valmistella omaa kantaamme riippumatta siitä, minkälainen status tällä menettelytavallisesti on. Näin Euroopan parlamentin pitäisi olla aktiivinen kumppani Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Pitä, parlamentin pitäisi äänestää jostakin asiakirjasta jossakin vaiheessa, jos sanotaan, mitä me olemme mieltä kohesiopolitiikasta ilman, että odotamme komissiota, ilman, että odotamme neuvoston kantoja. Ei pidä odottaa, odottaa jos komissio laatii jotakin ja lähettää sen sitten esimerkiksi joillekin alueille Euroopassa. Mm, mehän tiedämme, että näin tapahtuu. Tämä on mielenkiintoinen uusi menettelytapa, mutta toimitaan toisella tavalla. Valmistellaan yhden kahden sivun muistio meille ehdottoman tärkeistä kysymyksistä riippumatta siitä, mikä asiakirjan virallinen asema on, ja äänestetään siitä. Ja valmistellaan näin parlamentin kantaa. Meidän pitäisi olla siis aktiivisia. Kiitos. Sioro. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen täysin yhtä mieltä teidän reaktiostanne, kun olen tutustunut tähän alustavaan asiakirjan tähän hieman salaperäisen asiakirjan. Minusta olette aivan oikeassa. Olen myös yhtä mieltä siitä tavasta, jolla olette nyt lähentyneet komissiota. Emme tietenkään voi vaikenematta seurata, kuinka sosiaali- ja kohesiopolitiikka radikaalisti muuttuu erityisesti alueiden tasolla. On siis ryhdyttävä aloitteisiin. Nyt on katsottava, kuinka se onnistuu mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Meidän on ehdottomasti osallistuva, osallistuttava tähän keskusteluun. On aivan selvää, että GUE-ryhmä tulee tukemaan teitä aloitteissanne ja niissä aloitteissa, joihin tämä valiokunta ryhtyy, jotta voimme puolustaa omaa kantaamme komissiota vastaan. Kiitoksia. Mr. Alfonsi, please. Kiitokset, herra Alfonsi. Oui, madame présidente, merci. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Yhdyn OHOn puheenvuoroon. Meidän ryhmämme on tyytyväinen siihen, että olette olleet valppaana ja reagoineet tähän muuttuvaan tilanteeseen mitä pikemmin äh, keskusteluun ryhdytään ja mitä pikemmin vastalauseita esitetään, sitä paremmassa tilanteessa olemme niin, että meidät otetaan huomioon. Uskon, että meidän protestimme on kuuluttava Euroopan alueella ja äh, se on saatettava ikään kuin viestikapulana eteenpäin. Euroopan on esitettävä vastalause tähän yleiseen suuntaviivaan, näihin yleisiin suuntaviivoihin Nämä e- eivät ole tehokkaita hankkeita, ne tulevat loitontamaan kansalaisia Euroopasta, ne ovat täysin niiden tavoitteiden vastaisia, joista täällä olemme yhtä mieltä. Meille tämä alueellinen ulottuvuus kohesiopolitiikassa on erittäin tärkeää. On otettava huomioon valtion sisällä alueiden väliset erot, ne ovat joissakin valtavia, erityisesti Ranskassa, mutta muissakin maissa. Meille on tärkeää se, että aluepolitiikkaa korostetaan ei mitenkään sektoriaalisen politiikan kustannuksella, vaan niiden rinnalla. Sektoriaaliset politiikat toteutuvat alueilla, alueiden on niitä johdettava meille. Tämä kumppanuus periaate on erittäin tärkeä, sitä kehiteltiin jo viime kaudella alueiden kanssa ja näin tätä tietä eteenpäin jatkavammalla voidaan ratkaista tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät EUn imagoon kansalaisten keskuudessa. Jos nyt sitten perustettaisiin väliaikainen valiokunta näitä asioita käsittelemään, niin olisi varmasti tärkeää, että tämä valiokunta olisi siellä hyvin edustettuna. Kiitoksia. Madame Manescu, please. Rova Manescu. Mulțumesc, doamnă președintă Puheenjohtaja, olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä suurin osa kollegoista täällä on sanonut, enkä haluaisi turhaa sitä liikaa toistaa. ALDE-ryhmä tulee tukemaan teidän vastauksianne, joita pidätte sopivina tämän komission epävirallisen asiakirjan suhteen. Valitettavasti komission kohesiopolitiikan toimista hyvin harvat auttavat uusia jäsenvaltioita. Niissä on kuitenkin hyvin vakavia rahoituksellisia ongelmia, niin kuin te hyvin tiedätte. Kyseessä on esimerkiksi mm, mm, määrärahojen jakojärjestelmän mm, yksinkertaistamisesta sekä varojen seurannasta jos tätä asiakirjaa tarkastellaan läheltä, huomataan, että komission näkemys on sellainen makrotaloudellinen ja sektoriallinen näkemys, joka ei mitenkään liity kohesiopolitiikan makroterritoriaaliseen lähestymistapaan. Tämmöistäkin tärkeämpää kuin Lissabonin sopimuksessa puhutaan eh, alueellisesta kohesiosta ja sillä on tärkeä asema. Kohesiopolitiikasta tässä tulee vähän tällaista hyvän eh, tekeväisyyspolitiikka eikä mitään todellista politiikkaa. Kiitoksia. Thank you. John Bafton, please. Sitten John Bafton. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi olen samaa mieltä siitä, mitä aikaisemmin on sanottu liittyen tähän vastaukseen. Ensinnäkin olen uusi jäsen ja olen aika kahuisan siitä, miten tässä on käynyt. Monet ovat kriittisiä sen suhteen, miten EUta johdetaan ja tämä on hyvä esimerkki siitä, millainen sotku tässä taas on tehty. Viestin pitäisi olla selvä, eli kun tällaisia asiakirjoja julkistetaan, silloin olisi pitänyt noudattaa normaalia menettelyä. Ja tämä valiokunta on jäänyt täysin pimentoon, ja tällaista ei voida hyväksyä. Monilla alueilla ollaan huolissaan siitä, että rahoitus saattaa loppua yhtäkkiä, ja jos näin käy, niin minusta tuntuu, että Barroso pitäisi tuoda tänne mahdollisimman nopeasti ja hän saisi vastata näihin kysymyksiin. Hän on lähetty kirje, mutta se ei mielestäni riitä. Meidän pitää olla selkeitä siitä, mihin tässä ollaan menossa. Täällä on monia ihmisiä, jotka ovat puhuneet ja monet ovat huolissaan parlamentissa näistä suunnanmuutoksista. Ja meidän täytyisi kuulla tästä ihan hevosen suusta. Jos komissio tekee jotain, meidän täytyy saada faktoja. Barroson pitäisi tulla tänne valiokuntaan ehkä huomenna tai jonain sopivana ajankohtana, jotta saamme kuunnella häneltä näistä asioista. Se on oikea tapa edetä, eikä se, että on näitä tällaisia vuotoja ja asioita, joita vain tarkistellaan. Meidän täytyy tietää, mihin ollaan menossa, ja olen huolissani monen alueen suhteen tässä vaiheessa. Bradburn. Oh, thank you, Madam Chairman. Um, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin Edellinen puhuja olen myös uusi tässä valiokunnassa, vaikka tämä on hiukan tästä déjà vu-tunnelmaa. Olen täällä viisi vuotta sitten, kun tämä oli aluepolitiikan ja liikenteen valiokunta. Minusta näyttää nyt siltä, että tässä kuljetaan aivan samaa tietä kuin viisi vuotta sittenkin. Silloin puhuttiin viimeisistä ohjelmista. Ja vaikkakaan minulla ei mitään ongelmia niistä kommenteista, joita on tehty siitä, miten tämä asia on tullut esiin, niin mielestäni on tässä pari erillistäkin kysymystä, nimittäin toisaalta se, kuinka saimme tietää komission suunnasta tai mu- suunnan muutoksesta ja sitten myös tämä asiakysymys itse suunnasta, jos todellakin tämä on komission tämänhetkistä ajattelua siitä, miten alueellista ja kohesiopolitiikkaa pitäisi hoitaa jatkossa. Nyt kuitenkin tässä puhun varsin henkilökohtaisesti, tulen puolueesta – joka on todellakin varsin skeptinen koko hyödyn suhteen. Me kutsumme tätä money goes round tämän tyyppisissä kysymyksissä. Raha vain kiertää. Ja minä todennäköisemmin pitäisin tällaisena kuuleman kuoleman suudelmana, jos komissio tällaista ehdottaisi. Siksi olisin ehkä samaa mieltä komission ehdotuksesta, että periaatteessa uudelleen kansallistettaisiin tämä politiikan ala, jos Tämä on, niin kuin sanoin, sitä, mitä komissio ehdottaa ja ajattelee. Nyt kuitenkin tähän liittyy vielä se kysymys, mitä tapahtuu tällä välin silloin, kun näemme jotakin asiapitoisempaa ehdotuksena, kun alamme keskustella tästä ehdotuksesta ja miten saamme komissiosta irti sen, mitä se oikein ehdottaa. Siksi tuenkin teidän näkemystänne siitä, että yritetään saada tämä paljastetuksi joko kysymyksen kautta, keskustelun kautta täysistunnossa esimerkiksi. Tämä olisi varmaankin aika sopiva tapa toimia. Kuitenkin sanoisin niin, että mitä tulee siihen, mihin tällä päästään, niin mielestäni on hiukan outoa, että lopetteleva komissio tässä ehdottaa aika radikaalia politiikan muutosta, joka tietenkin on vastoin sitä, mikä perinne tässä vaiheessa yleensä on ollut, joten minun kysymykseni komissiolle olisikin ensinnä, mistä että tämä on kaikki peräisin, koska saamme asiapitoisen ehdotuksen. Ja kolmantena, miten ja milloin parlamentti pystyy käymään kunnollista keskustelua näistä ehdotuksista. Kiitos. Mikael Toirer. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aluksi täytyy miettiä, pitäisikö meidän olla iloisia siitä, että tämä ehdotus on julkistunut Mehän olemme nyt varhaisessa vaiheessa kykeneväisiä ilmaisemaan kantamme. Ja meidän pitäisi käyttää tämä tilaisuus ja hyödyntää tästä parlamenttia. Komissiohan voi aina pohtia tällaisia asioita, ja se on hienoa, kun pohditaan asioita. Mutta nyt täytyy miettiä, onko tämä varsinaisesti komission kanta. Tämähän ei ole mikään virallinen paperi, ehkä tämä on jonkinlainen testi. Ehkä tässä on viitteitä siitä, että tämä ei ollut ihan tahatontakaan, se, että tämä on nyt vuotanut julkisuuteen. No tietysti tuemme myöskin teidän ehdottamanne menettelytapaa. Ja minua mietityttää se, olemmeko nyt vähän etenemässä asioiden väärästä päästä. Eli tässähän tehdään nyt johtopäätöksiä ilman, että meillä on ollut kunnollinen analyysi. Eli ensinhän pitäisi tehdä vaikutusten arviointi, ja me olemme saaneet kuulla – miten esimerkiksi Madeiran valtuuskunta, jossa Tijerakin oli mukana, sehän oli kuulemma suuri menestys edellisellä kaudella, mutta vähemmän menestystä on sitten ollut tällä kaudella. Ongelmia on vielä monissa kohdissa, ja meidän täytyy se nyt sitten arvioida, millaisia toimia pitäisi toteuttaa tällä kaudella. Eli mielestäni tämä on nyt väärä lähestymistapa, ja pyytäisin että pyydämme komissiolta syvää analyysiä tulevista kohesiopoliittisista ja rakennepoliittisista toimista. Thank you, Mr. Vaughan. Uh, uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. En ole varma tämän paperin statuksesta, mutta olen hämmästynyt, että budjet... Tämä komissio on tällaisen laatunut ilman, että ilmeisesti keskustelut muiden päätösten kanssa koska tämähän tulee yllätyksenä monille. Siksi minä tuen nopeata toimintaa, jota olette ehdottaneet ja johon olette ryhtyneet ja sitten otat tämän, otit tämän esille niin nopeasti tällä kokouksessa, koska niin monet, monia koskee juuri nämä ehdotukset. Muita, muut varmasti muistavat, että muutama vuosi sitten oltiin tyyppisessä tilanteessa. Jäsenvaltiot tällaista ehdottivat sitä, sitä että alueellista politiikkaa pitäisi uudelleen Kansallista Silloin taistelimme sitä vastaan ja taistelimme myös komissiota vastaan. Mutta nyt tällaisia ehdotuksia kuitenkin sieltä on tullut. Tämä herättää suurta huolta esimerkiksi oma alueeni Wales. Tämä huolestuttaa monia ihmisiä siellä. Hiljattain neljä parlamentin walesilaista jäsentä tapasivat pää, Walesin varapääministerin ja heillä, hänen ilmastaan ilmaistiin tämä huoli. Ja tämä huoli kyllä jaettiin myös ja oltiin varmita auttamaan kaikin tavoin. Minulle suuri kysymys onkin, miten vastustamme tai lobbaamme näitä ehdotuksia vastaan, joita tässä puheessa on esitetty. Ja mielestäni tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa. Meidän pitää varmistaa, että paikallisviranomaiset kaikilla alueilla toimivat yhdessä yhtä rintamalla mahdollisimman pitkälti pitää varmistaa, että itse alueet ovat lähes yhteistyössä ja vastustavat jotakin näistä ehdotuksista. Ja luonnollisesti meidän pitää myös varmistaa se, että tämä valiokunta ja parlamentin jäsenet, joita tämä asia koskee, tekevät myös läheistä yhteistyötä. Tarvitaan keskustelua siitä, mitkä ovat parhaat tavat toimia tässä. Kiitoksia puheenjohtaja. Stavrakakis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να επικροτήσω την άμεση ενέργειά σας και να, να συμφωνήσω. Haluaisin suoraan reagoida tähän. Ensinnäkin teille, puheenjohtaja, se mitä te aluksi sanoitte, ja sitten kollegat, jotka puhuivat teidän jälkeenne. Henkilökohtaisesti, kun ajatellaan tätä suullista kysymystä, pyytäisin, että otatte huomioon kaksi asiaa. Eli kohesiopolitiikka, sitähän ei voida toteuttaa kaikis vain muutamilla alueilla, vaan sitä täytyy toteuttaa kaikilla alueilla. Kohesiopolitiikka on ratkaisevassa asemassa ja siksi me tarvitsemme myöskin alue- ja paikallistason mukaan. Kiitos. Very much. Constanze Krell. Krell. Ja, vielen Dank, Frau Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin paikalle hiukan myöhässä, mutta kollegoiden toiveisiin voin liittyä. Tämä komission menettelytapa mielestäni on nyt menettelytavan ja sisällön kannalta aivan uskomaton. Menettelytavasta jo siksi, että viisi vuotta on tehty työtä komissiossa tämän asian puolesta ja sen jälkeen, kun hän siirtyi parlamenttiin, tätä ei ole enää edistetty. Ja nyt virkaa tekevä komission jäsen, joka tällä lyhyellä välimenokaudella on ainoastaan tässä tällä paikalla. Hänellä ei ole oikein ollut aikaa muokata tätä kuntoon ja myöskään sisällön puolesta ei ole saatu paljon, paljon aikaan. Ja tällä hetkellä ei tiedetä, mikä on tulevaisuuden tilanne, ja komission puheenjohtaja on nyt tehnyt ehdotuksen, jossa kaikki, joka ainakin minun ryhmäni mielestä kuuluu kohesiopolitiikkaan, se on käännetty aivan päälaelleen. Ja se on täysin absurdi tilanne. Ja en ole ollenkaan varma, että suullinen kysymys on riittävä. Mielestäni se on vain ensimmäinen askel, ja meidän täytyy mahdollisimman pikaisesti selvittää, mihin suuntaan halutaan mennä mainstreamingin osalta parlamentissa. Ja nyt on hyvin selvää, että ilmastonsuojelua ei koskaan voida poistaa samalla tavalla kuin kohesiopolitiikkaan, hän kuuluvat yhteen. Mutta sitten tulevaisessa, tulevaisessa kohesiopolitiikassa, jos se keskitytään vain johonkin osiin Eurooppaa ja muissa osissa vain alakohtaisesti, niin sehän ei ole minkäänlaista kohesiopolitiikkaa. Eli meidän täytyy todeta tämä selveästi. Ja meidän täytyy todeta komissiolle, että me tarvitsemme näin ja näin monta miljardia ilmaston suojeluun mutta ei voida tehdä niin, että sillä tavalla korvattaisiin jotenkin kohesiopolitiikkaa. Eli menettelytavan puolesta ja myöskin sisällön puolesta meillä on hyvin erilainen kanta kuin tässä asiakirjassa ja tuen teitä kaikissa, mitä teette tähän suuntaan. Eli parlamentilla on lainsäädäntövaltuuksia näissä asioissa ja nyt tänään hän Tsekin perustuslaillinen tuomioistuin on tehnyt päätöksen ja nyt Lissabonin sopimus pian astuu voimaan. Eli kun me olemme mukana lainsäätäjänä tässä prosessissa, meidän täytyy todellakin todeta, että näin ei voida edetä ja meidän täytyy käyttää kaikki mahdollisuudet tukea tätä lainsäädäntöprosessia myöskin valiokunnissa, jossa puhutaan raha-asioista. Ja meidän pitää olla mukana myöskin aluekehitys- valiokunnassa ja siellä pitää olla ihmisiä, jotka tekevät työtä tässä valiokunnassa, jotta tätä asiaa ei tuoda takaoven kautta pöydälle. Sen jälkeen sitä olisi hyvin vaikea käsitellä enää eteenpäin. Thank you, Evgeny Kirillov, please. Sitten herra Kirillov. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää, lisättävää enää tässä vaiheessa ja tässä ollaan lähes yksimielisiä siitä, miten meidän pitää arvioida tätä komission siirtoa. Haluaisin vain sen verran sanoa, että on hyvin erikoista. Tuntuu siltä, että tällaista olisi illas, ilmassa. Joku haluaa hoitaa tätä kohesiopolitiikkaa erilaisella tavalla kuin ennen. Tällaista on mielestäni ollut ilmassa. Ehkä kaikki nämä ne- negatiiviset asiat, niiden jälkeen pitäisi sanoa, että ainakin lopultakin tämä on tullut ilmi, kun ehkä tässä myönteistä. Tämä on siis tällainen positiivinen lähestymistapamallisuus. Ja sekin on myönteistä, että meidän valiokunta on näin päättäväinen omissa reaktioissaan. Ja haluaisinkin kehua teitä, rouva puheenjohtaja. Teidän reaktionne oli aivan oikea, koska on niin outoa, Jokainen sanoo, mitä nyt sanoisin, siis kohesiopolitiikkaa väitetään tällaisen menestystarinaksi. Näin on vuosikausia hoettu ja sanottu puheissa. Tietenkään mikään ei pysy paikallaan, kaikki kehittyy ja muuttuu, mutta pääytimen pitäisi löytyä tästä, jos tämä on menestys, niin miksi se pitäisi sitten muuttaa toimivaa asiaa jotenkin omituisella tavalla, koska kohesio tarkoittaa solidaarisuutta ja solidaarisuus EU:ssa on asia, jota kipeästi tarvitaan, koska se luo johdonmukaisen yhtenäisen unionin. Myöskin Puurin voisitteko ehkä lopuksi puheenjohtaja kertoa, onko teillä tällainen samanlainen tuntemus? Tehän olitte komissiossa. Yrittääkö joku taho tehdä jotakin tälle kohesiopolitiikalle? No joka tapauksessa jälleen kerran annan tukeni tämän sille kannanotoille. Hyvät kollegat, nyt aikaa on käymässä vähin. Vielä, minulla on vielä pitkä lista, jonka nyt suljen. Herra Bostinaru. Jos asiat on jo sanottu, niin yhtykää vain muihin, mutta älkää toistako kaikkia. Pyydän. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti, vaikka asia on sellainen, että siitä olisi syytä käydä syvällisempää pohdintaa koskien komission ehdotusta ja Euroopan kansalaisia. Olemme täällä kuulleet tiettyjä asioita. Ensin oli tämä komission vihreä kirja, joka oli suhteellisen epämääräinen, ei kovinkaan konkreettinen tulevaisuuden kannalta. Kuten kollegani Jevgeni sanoi, jotakin oli jo silloin ilmassa. Kyllä sen saattoi aistia. Komission puheenjohtaja tapasi poliittiset ryhmät eikä tuolloin tehnyt minkäänlaisia ehdotuksia koskien omia aikomuksia muuttaa aluepolitiikkaa. Ei hän edes lausunut mitään yleis luontoisia kohesiopolitiikkaa koskevia lauseita. Tämä Euroopan komissio, joka on nyt lorunsa lopussa, nyt yhtäkkiä tekeekin radikaaleja muutoksia. Millä poliittisella pohjalta, miltä poliittiselta pohjalta tai miltä moraaliselta pohjalta? Onko tällä komissiolla ja parlamentilla ollut mitään neuvotteluja tästä asiasta? Ei minun tietääkseni. Onko neuvoston kanssa keskusteltu? Ei ollenkaan voinpa kuvitellakin, kuinka, kuinka riemastuneita Keski-Euroopan maat tästä saattavat olla. Kuinka komissio saattaa ehdottaa tällaista asiakirjaa, kun tämä sama Varrosan komissio vielä pitäisi hyväksyä, vielä pitäisi hyväksyä Strasbourgissa joulukuussa, jos tämä nyt on lähtökohta neuvotteluille koskien tätä kohesiopolitiikan tulevaisuutta, niin aika heikoissa vetimissä ollaan. Enpä usko, että monetkaan kollegot aikovat tukea tällaista politiikkaa ja tällaista komissiota. Edelleen tällä hetkellä Euroopan parlamentti on oikeastaan selkä siinä vastaan, tai ainakin siihen komissio pyrkii. Minä haluaisin ajatella niin, että me täällä valiokunnassa voisimme laatia asiakirjan, jossa määritellään meidän vaihtoehto, meidän ajatuksemme, asiakirjan, jota kaikki poliittiset ryhmät voisivat tukea ja joka käsittelisi kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Tämä olisi voimakas poliittinen ele, jonka voimme tehdä, jotta komissio voisi ottaa kantamme huomioon, eikä voisi vääristää tätä yleistä aluepolitiikkaa ja vääntää sitä toiseen suuntaan, joka vaarantaisi koko Euroopan solidaarisuuden ja koko Euroopan unionin projektin. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Luin tämän komission tiedonannon luonnoksen, joka on esitetty keskustelun pohjaksi neuvostolle ja parlamentille tulevia rahoitusnäkymiä varten. Siinä on pohdintoja kohesiopolitiikasta, jotka ovat tämän parlamentin kantojen vastaisia, erityisesti tämän valiokunnan kantojen vastaisia. On tärkeää, että tätä korostetaan ja muistutetaan komissiolle siitä, kuinka keskeinen rooli alueilla ja kohesiopolitiikalla on, kun pyritään tavoitteisiin, jotka on mainittu tässä asiakirjassa, kuten kasvu ja työllisyys tai ympäristön suojelu ja ilmastonmuutoksen torjunta. Olen erittäin huolestunut siitä, ettei tässä ollenkaan mainita siirtymäaikoja. Olisi myös kilpailukyky tavoitellaan annettava lisää tilaa. Lissabonin ratifioinnin myötä kohesiopolitiikassa tulee yksi Euroopan unionin horisontaalisista politiikan eh, linjoista, kuten eh, talous- ja sosiaalipolitiikkakin. Kiitoksia. Gracias. Fran- Kiitoksia sitten herra Obermeier. Danke, Frau Präsidentin. Danke. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän aivan erityisesti siitä, että reagoitte tähän tilanteeseen niin nopeasti ja tähän asiakirjaan kirjeen tiedän, tiedän tämän. olen uusi tässä valiokunnassa ja minä olen todellakin nyt äimissä. No, täällä löytyy sellaisia ehdotuksia tässä ehdotuksessa, jotka olivat niiden ihmisten mielestä, jotka näitä ovat kehitelleet. Ja olen hämmästynyt todella, kun kuulen Tämä on 180 asteen käännös, ja tehän jo puhuittekin tästä. Eli mielestäni meidän pitää torjua tällainen lähestymistapa. Ja mielestäni tämä on pettymys erityisesti niille, jotka pitivät hienoja puheita. Kaikki he ovat varmaan hiukan pettyneitä. Sitten nämä muutokset ovat aika huonoja muutoksia. Ja maissammehan on hyvin paljon myönteisiä esimerkkejä, joista haluamme kertoa esimerkiksi Itämeren strategia. Ja kaikki tähän liittyy siihen, että toimitaan alakohtaisesti. Ja tähän tarvitaan nyt vähän lisää selkeyttä tässä politiikassa ja meidän täytyy näiden ehdotusten kautta pyrkiä tekemään hyvää eikä huonoa yhteisölle. Me emme halua vähentää kansalaisten luottamusta, itseemme toimia näin. Thank you. Kiitoksia. Olen sitä mieltä, että kun keskustellaan aluepolitiikan tulevaisuudesta, niin siinä pitää ottaa huomioon todelliset erot, joita Euroopasta löytyy ja miten Eurooppa tällä hetkellä, miltä se tällä hetkellä näyttää. Meihin hiljattain liittyy kymmenen uutta jäsenvaltiota, mutta myös Bulgaria ja Romania ja jatkossa tulee uusia, ei kovinkaan rikkaita jäsenvaltioita mukaan ja alueelliset erot EU-ssa todennäköisesti vahvistuvat ja ovat suurempiakin kuin ennen. Ja tänä ajanjaksona me haluamme uudelleen määritellä aluepolitiikkoja, jotta menettäisiin tällainen tärkeä väline sosiaalipolitiikassa. Toiseksi on korostaa sitä, että meidän pitää tarkastella Lissabonin strategiaa. Ei voida puhua aluepolitiikasta, jos emme puhu myös muiden välineiden tuloksellisuudesta – ja ohjelmien tuloksellisuudesta tai tehosta, jolla pyritään aivan samantyyppisiin tavoitteisiin, siis Lissabonin strategia, onko se tehokas vaiko ei. Monet sanovat, että se ei ole kovinkaan tehokasta. Mehän tulemme tarkistamaan Lissabonin strategiaa valiokunnassamme, mutta meidän täytyy tarkastella kaikkia näitä välineitä ja toimenpiteitä yhdessä, joilla pyritään samoihin tavoitteisiin. Jos menetämme yhden, jos se ei ole tehokas, niin sitten menetään toinen mitä välineitä sitten jää jäljelle, jotta voidaan vähentää näitä sosiaalisia alueellisia epätasa-arvotekijöitä ja eroja. Sitten kolmas argumentti uutta suuntaa vastaan on seuraava. Olemme nyt taloudellisen kriisin kynsissä. Vieläkään emme tiedä, kuinka taloudellinen kriisi tulee vaikuttamaan alueellisiin eroihin. Meidän täytyy ottaa tämäkin tekijä huomioon, kun muotoilemme ja keskustelemme uudesta aluepolitiikasta. Jos kriisi lisää eroja, silloin emme voi, ei ole varaa menettää sellaista välinettä, joka pyrkii lisäämään alueellista ja sosiaalista koheesiota. Kiitos. Thank you. Sophie Briard, please. Merci. Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kollegani, olen tyytyväinen teidän tekemäänne vastaukseen. Olitte nopeita ja sisältö oli hyvä. Haluaisin ilmaista, että olen aika hämmentynyt uusien jäsenten puolesta tämä asiakirja on jotenkin olemassa, vaikka se olekaan tämä minun mielestäni pelkkää provokaatiota sekä muodon että sisällön puolesta, erityisesti tänä päivänä kun otetaan kriisi huomioon se iskee kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja enemmän kuin koskaan kukin jäsenvaltio tarvitsee kohesiopolitiikkaa. Tämä asiakirja, joka on vähän epämääräinen, on nyt julkaistu keskellä tätä sosiaalista ja taloudellista kriisiä. Se on aivan uskomatonta. Aluepolitiikka on todella konkretiaa. Se on väline, jonka avulla voimme konkretisoida toimet omissa mm, jäsenvaltioissamme. Sen ei pidä olla syrjivää. Taloudellisessa kehityksessä olevat valtiot tarvitsevat tätä mm, sosiaalista mm, ja kohesiopolitiikkaa ja muut maat, kuten Ranska ja muut maat, ovat parhaillaan sellaisessa taloudellisessa murroksessa, joita voidaan kuvailla luovaksi tuhoksi. Me tarvitsemme todellista tukea, jotta valtiot yritysten kanssa selviytyvät tästä murroksesta. Suullinen kysymys todellakin, hyvä puheenjohtaja, on hyvä idea. Ja kuten kollega sanoi, on tärkeää, että jo nyt ryhdymme työstämään eh, ehdotuksia mahdollisimman varhain, eh, jo ennen kuin komissio vastaa. Kiitoksia. Euh, Kiitoksia herra Angorakis. Ευχαριστώ κυρία Os neomellos και εγώ της Επιτροπής. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen tämän valiokunnan uusi jäsen ja haluaisin ilmaista, kuinka tärkeää on esittää tämä suullinen kysymys. Minä pahoin pelkään, että komissiolla taka on se, että kriisi todennäköisesti pahentaa alueiden välisiä eroja. Ja tämä täytyy muistaa. Minua ei ihmetytä sitä, että meillä on nyt edessämme tämä teksti. On selvästi käynyt ilmi se, mitä irlantilaiset totesivat kansanäänestyksessä, eli irlantilaiset sanoivat kyllä. Ja nyt sitten komissio toteaa näin. Eli nyt olette kaikki kiikissä ja nyt näytetään, mistä tuulee. Eli tämä on tietynlainen tapa edetä, joka mielestäni ei oikeastaan ole oikean tyyppinen. Voidaan ajatella, että kritiikkimme on vähän lievempää, mutta komissio saa tässä varmaan kyllä sitten pettyä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä sanottiin jo se, mitä halusin mainita, mutta palaan vielä kolmaan, kolmeen asiaan. Ei ole mitenkään yllätys, että me ilmaisemme itseämme niin kuin tänään ja että ilmaisimme huolemme suhteessa tähän uuteen aluepolitiikkaan, jota komissio ajaa. On myöskin aivan selvää, tämänpäiväisen päiväisten puheiden jälkeen, että parlamentti korostaa sellaista aluepolitiikkaa, jossa otetaan huomioon solidaarisuus ja unionin luonne. Minäkin haluaisin korostaa sitä, että meidän on otettava huomioon talouskriisi. On otettava huomioon myös tietyt huolenaiheet, nimittäin se, että ei tässä heti uusia työpaikkoja sun vaikka nousun lähdettäisiinkin meidän on pidettävä silmällä myös työllisyysvaliokuntaa, mutta työllisyys liittyy, liittyy tiiviisti alueisiin, siksi se kuuluu myös meillä. Sitten myös olisi tärkeää tämä Lissabonin strategian uudistaminen, niin kuten kollegat sanovat. Sitten lopuksi vielä Very short. Uh, when we, when, when... Niin ihan lyhyesti. Komissio ei varmaankaan ole nyt ihan aluepolitiikan pahin vihollinen. Meillä on kaksi syytä keksiä sille, miksi tämä asiakirja on laadittu näin. Ensinnäkin, jos ajatellaan EUn kilpailukykyä maailmanlaajuisesti ja todetaan, että Lissabonin strategia ei nyt toimi, ja kun Euroopan pitää kilpailla muiden alueiden kanssa, no, alueiden tai valtioiden kanssa, niin sitten kysymys kuuluu, jos käytämme paljon rahaa alueiden kehittämiseen tasapuolisesti EU:ssa. No itse tulin uudesta jäsenvaltiosta ja tämä on tietysti tärkeä kysymys meille. Mutta toisaalta voitaisiin ajatella, että tämä tasapäistäminen ei välttämättä auta kovin paljon, kun Eurooppa kilpailee muiden alueiden kanssa. Tässä on puhuttu tästä sektorisoitumisesta, ja myöskin näyttää siltä, että kriisitilanteissa valtiot ehkä yrittävät saada enemmän vastuuta valtion sisään, jotta sillä olisi enemmän pelivaraa valtion sisällä. Ja se nyt ei ole helppoa, koska on niin paljon rajat ylittävää toimintaa, mutta meidän täytyy myöskin itse tehdä ehdotuksia, vastaehdotuksia sen suhteen, miten samanaikaisesti voisimme parantaa aluekehitystä ja elintasojen olosuhteiden tasapainottumista. tämä on hyvin vakava kysymys. Komissio vähän provosoi meitä miettimään tähän suuntaan. Niin minä ainakin tämän asian käsitin. Like to say that all those... Niin haluaisin sanoa, että tämän potentiaalin käyttäminen, se nyt oli edellisellä kaudella painopistealue, ja myöskin Lissabon liittyy nyt alueellisiin kysymyksiin. Eli meillä on vielä paljon kysymyksiä, joista pitää keskustella, mutta paljon on kuitenkin tehty. Ja nyt ei puhuta 80-luvun politiikasta, vaan nyt puhutaan vuoden 2006 politiikasta, joka on hyvin eri tyyppistä kuin 20 vuotta sitten. Kuitenkin haluaisin kiittää kaikista kommenteista. Tämä on ollut erittäin hyödyllistä Kuule teidän kantojanne. Ja käsittääkseni meillä on sopimus tästä suullisesta kysymyksestä komissiolle. Ja meidän pitää sopia ehkä koordinaattorien kesken näistä peruskysymyksistä, joita esitämme, koska tämähän liittyy sisältöön tämä suullinen kysymys eikä menettelytapoihin. Näin minä käsitin teidänkin näkemään tämän asian. Ilmeisesti jotkut teistä haluaisivat mahdollisimman nopeasti saada selkeän kannan tästä valiokunnasta yleisesti tähän politiikkaan. Ja voin kertoa, että koordinaattorit tänään tarkastelevat ehdotustani, että luotaisiin työryhmä valiokunnan sisälle, jossa mukana ovat kaikki poliittiset ryhmät – ja sitten voitaisiin miettiä tulevaa kohesiopolitiikkaa. Ja toivottavasti voimme nyt päättää tämän keskustelun siihen, että sovimme tästä suullisesta kysymyksestä ja alamme sitten miettiä työryhmää, joka löysi lukkoon yhteisen kannan tulevasta politiikasta mahdollisimman pikaisesti. Eli haluaisin nyt päättää tämän kohdan. Toivottavasti komission edustajat ovat jo paikalla. Eli siirrymme Karimandelin lausuntoluonnokseen Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi. Muistan, että, että edellisessä kokouksessa meillä oli keskustelua tästä lausunnosta. Ja tällä välillä päävaliokunta niin pidämme pienen tauon ja kollegat, jotka ovat lähdössä, voivat lähteä rauhassa ne, jotka ovat tulossa, voivat käydä paikoilleen. Still I would like to ask you to do it. Mutta pyytäisin, että poistutte mahdollisimman pikaisesti salista. Colleagues, we are starting. I would like to say... Kollegat, jatkamme. Haluaisin sanoa, että koska kulttuurivaliokunta, joka on päävaliokunta vapaaehtoistyön vuosi, vuodessa, ja tämä on nyt muuttunut, niin siksi meidän piti myös sopeutua tähän uuteen tilanteeseen. Siksi tänään esityslistallamme on kohta neuvoston päätösehdotuksesta Euroopan vapaaehtoistyön teemavuosi. Haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Rova Karima Dellille. Hän esittelee kantansa tarkistuksiin. Aikarajahan on annettu ja meillä on noin parikymmentä tarkistusta, jotka on tehty. Aivan lyhyesti Rova Delli, jos kommentoisitte näitä tarkistuksia. Madame la Présidente, mes chers collègues, je tiens euh, tout... Puheenjohtaja, aluksi haluaisin kiinni, kiittää vanhoja kollegoita tehdystä työstä. Näin vuodesta 2011 on tulossa vapaaehtoistyön teemavuosi. Ja myöskin haluaisin kiittää teitä valiokunnan jäseniä näistä erinäisistä ehdotuksista ja tarkistuksista, jotka parantavat tätä komission alkuperäistä tekstiä. Mielestäni kaikki ehdotetut tarkistukset todellakin rikastuttavat tekstiä ja käsittelevät tärkeitä kysymyksiä, jotta vapaaehtoistyön teemavuodesta tulisi täysmenestys. Kuitenkin haluaisin puhua nyt tästä kontekstista, jossa tällä hetkellä tarkastelemme tätä tekstiä. Kuten sanoitte puheenjohtaja ja kuten totesimme edellisessä kokouksessa, me olemme juuri kuulleet, kuka on kulttuurivaliokunnan esittelijä, eli Markus Kurja. Etiikan ja avoimuuden nimissä haluan ilmoittaa teille, että noin puolitoista viikkoa sitten Strasbourgissa pidettiin kokous, jossa olivat kaikki valio, kaikkien valiokuntien esittelijät ja varjoesittelijät. Ja siellä kokouksessa sain kuulla, että aikataulua on tiivistetty, jotta voidaan vastata ruotsiin, toiveisiin sen puheenjohtajakaudella. Ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeä rooli valiokunnalla on lausuntojen laatijana, ja sehän heijastelee sitä, millainen rooli ja kuva Euroopan parlamentilla on. Uutena jäsenenä, hyvät kollegat, haluaisin korostaa, että valittu menettely valittiin toiveitani vastaan. Aluksi meidän piti hidastaa tätä prosessia ja odottelimme Lissabonin sopimuksen tuloksia. Sitten asiaa tulkittiin toisella tavalla liittyen siihen, miten Lissabonin sopimus vaikuttaa parlamentin toimivaltuuksiin. Ja sitten yhtäkkiä asenne muuttui ja haluttiin vauhdittaa tätä lausunnon laatimista kaikissa valiokunnassa, erityisesti työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa ja myöskin budjettivaliokunnassa. Ja tämä siis puheenjohtajavaltio Ruotsin toiveiden mukaisesti. Strasbourgin kokouksessa meille ehdotettiin neuvotteluita tarkistuksista ilman, että te, hyvät kollegat tai muidenkaan valiokuntien kollegat voisivat antaa mielipidettään. Ja mielestäni tärkeää on se työ, jota tehdään valiokunnissa. Ja keskustelu ja mielipiteet ovat tärkeitä, niiden avulla voidaan edetä asioissa ja siksi ehdotan, että yhdessä analysoimme näitä eri tarkistuksia. Minusta on tärkeää, että aluekehitysvaliokunta laati lausunnon muistuttaakseen kunnianhimoista tavoitteista, joita meillä on vapaaehtoistyön teemavuonna se on suuri haaste, jotta voimme edistää eurooppalaista kan- kansalaisuutta ja solidaarisuutta. Olen tarkkaan tarkastellut näitä tarkistuksia. Ja mielestäni, että tällä tavalla voidaan todellinen niin rikastuttaa tekstiä. On kyse sitten budjetin kasvattamisesta, vapaaehtoistyön suojelusta tai vapaaehtoistyön arvon tunnustamisesta näistä tarkistuksista. Olen erittäin tyytyväinen tarkistuksiin, millä on hyvin vähän lisättävää. Ehkä pieni täsmennys erääseen Kelin tarkistukseen. Delinquency-sana korvattaisiin sanalle idleness. Eli kiitoksia tästä työstä ja toivon, että tällä tavalla voimme auttaa kulttuurivaliokuntaa sen työssä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia, Rova Delli. Nyt haluaisin avata keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain lisätä kiitokseni Rova Delille hänen ripeästä työstämme kaikki olemme joutuneet nopeuttamaan tässä toimintaamme ja olen tyytyväinen hänen tarkistuksiinsa, jotka ovat jäkevöittäneet tätä asiakirjaa. Olen myös uusi meppi ja mielestäni suurin osa meistä, jotka ovat laatineet tarkistuksia, ovat kaikkikin uusia. Joten tämä ei ole vain nopea ja ripeä, vaan jouduimme tavallaan tähän pein vähän nopeammin kuin luulimmekaan. Olen saanut itse joitakin tarkistuksia myös ja olen erittäin tyytyväinen nähdessäni, että Rova Deli, Delin tarkistuksissa otetaan tällainen ammattitapaisempi lähestymistapa vapaaehtoistyöhön. Ja tämä vuosi on juuri tällainen tilaisuus meille levittää parhaimpia käytäntöjä maasta toiseen. On joitakin maita unionissa, joilla on pitkät perinteet vapaaehtoistyöstä ja niillä on hyvät rakenteet jo paikallaan. niin sitten taas toisia jotka ovat vasta aloittelemassa koko prosessia ja ovat käyttäneet eri tavoin vapaaehtoistyöntekijöitä. Omissa tarkistuksissa olen pyrkinyt keskittämään tällaista kreditaatiojärjestelmää, koska ne ovat ihmisiä, jotka eivät tällä hetkellä tee työtä, vaan haluavat jatkaa tai palata palkkatyöhön. Ja tällainen akkreditaatiojärjestelmä olisi varsin hyvä. Näin voitaisiin poistaa syrjintää niiden kohdalla, jotka nähdään, koska he tekevät vapaaehtoistyöntekijöinä, että he ovat vähemmän arvokkaita ja näin voidaan heitä suojella, antaa heille hyvät työolosuhteet, työsuojelu, lainsäädäntökoulutus, vakuutuksen ja niin edelleen. Sellaisia toimia, joita työntekijöiden pitääkin tehdä ja tiedämme, että kun keskustelemme tästä ja olemme tavanneet muita järjestöjä, niin nämä hyvät käytännöt voidaan todellakin siirtää maasta toiseen. Kiitoksia, että otitte nämä hyvät käytännöt esiin ja jakamisen esiin, koska tämä on totta yksi potentiaalista, joka EUlla on ja on vielä käyttämätöntä voimavaraa, niin on juuri tämä asia. Sitten herra Kelly. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen uusi jäsen ja on hienoa olla mukana varjoesittelijänä tässä kysymyksessä. Vapaaehtoistyö on yksi hienoja asioita ihmiskunnassa, jossa seurataan eläinkunnan toimintaa ja se edistää myöskin yhteiseen toimintaa. Tämä on hieno aloite EU:ssa, että on vapaaehtoistyön teemavuosi ja olen kuullut parlamentissa joka päivä, että ihmiset puhuvat siitä, miten EU pitäisi olla lähempänä kansalaisia. Ja vapaaehtoistyön teemavuosi on tässä hyvä mahdollisuus. Sitten tarkistukseni ovat pieniä. Siinä on ehdotuksia, mutta lähinnä urheilu, olen keskittynyt urheilukysymyksiin, koska nyt Lissabonin sopimus, joka todennäköisesti astuu voimaan, silloin urheilusta tulee osa EUn toimintaa. Ja myöskin omasta maastani Irlannista tiedän, että viimevuotinen raportti osoitti, että 50 prosenttia niistä, jotka ovat tehneet vapaaehtoistyötä, olivat urheilussa mukana. Eli meidän tulee tukea urheilukysymyksiä vapaaehtoistyön alueella. Olisi hienoa, jos olisi enemmän aikaa. Me voisimme tehdä kompromissitarkistuksia, mutta varmaan se voidaan hoitaa ja asiassa on edetty ja se on tärkeää. Sitten vielä pari kohtaa, Siksi miksi vastuttamme paria tarkistusta. Tarkistus seitsemän, siinähän puhutaan terveydestä ja turvallisuudesta. Se pitäisi kattaa, mutta en tiedä, onko se nyt tarpeen. Yleinen, yleismaailmallinen terveydenhuoltovakuutus on tulossa EU-hun. Ja itse olin Irlannissa valiokunnassa ja elinen pääministeri laati työryhmän käsittelemään näitä kysymyksiä. Ja se, miksi ihmiset eivät lähteneet vapaaehtoistyöhön, liittyy juuri näihin vakuutusmaksuihin. Ja sitten tarkistus yksi. Siinä puhutaan, että pitää varmistaa, että vapaaehtoistyöntekijät eivät korvaa vakituisia työntekijöitä ja että heillä pitää maksaa kohtuulliset korvaukset. No sinänsä ihan ok, mutta myöskään täyspäiväiset työntekijät eivät saa korvata vapaaehtoistyötä. Puhutaan aina ammattitaitoisuudesta siitä, että pitää olla ammattitaitoisia ihmisiä, jotka korvaisivat vapaaehtoistyöntekijät, mutta se ei välttämättä pidä paikkaansa eikä välttämättä korjaa tilannetta. Ja monet parhaimmista vapaaehtoistyöntekijöistä eivät vaadi mitään korvauksia. Ja eräs henkilö antoi 50 vuotta elämästään urheilijana ja managerina, eikä hän ottanut peniäkään korvausta tältä ajalta. Ja sitten se, mikä heritti eniten vastustusta, eli se, että käytetään rahaa mainoskampanjoihin ympäri EUta. Mielestäni se olisi huonosti käytettyä rahaa. Ja viime kädessä sillä ei saataisi kovin paljon aikaan. Sitten palaan vielä omiin kokemukseeni irantilaisen kansalaisryhmän valtaosa vapaaehtoistyöntekijöistä tekevät niin, että heitä pyydetään. Ja yksi esimerkki, se miksi itse olen varjo esittelijä tässä kysymyksessä on se, että ihminen tässä takanani, Nisteroi takanani, pyysi minua. Ja tätä mielestäni tulee korostaa. Eli nämä ovat pieniä kohtia, mutta aika tärkeitä kuitenkin. Obermeier, please. Kiitoksia. Se on sitten herra Obermeier. mikrofonin. Pardon? Microphone? Does it work now? Okay. Also, dann darf ich nochmals beginnen. Herzlichen Eli kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä esitys on erittäin hyvä ja tämä on hyvin oleellinen aihe meille kaikille. Omassa maassani on eniten vapaaehtoisia, 60 prosenttia väestöstä on vapaaehtoistyössä mukana – ja eräs asia on tässä vielä sanottava täydennykseksi. Sosiaalivakuutus ei aina ole selkeä, erityisesti näissä vapaaehtoisjärjestyksissä, kuten vapaaehtoispalokunnassa, on vielä alueita, joissa tämä sosiaalivakuutus ei ole taattu, ja nämä ihmiset ovat mukana työelämässä ja ovat lähdössä eläkkeelle. Ja mielestäni tämä asia, johon Itävallassa on kiinnitetty huomiota, siihen pitäisi puuttua myöskin täällä, eli meillä pitäisi olla yhtenäiset säännöt. Sen lisäksi myöskin terveysvakuutus ja toimenpiteet. Mielestäni on täyttä tärkeää, että tämä sitova järjestöissä, esimerkiksi vapaaehtoispalokunnassa, siellä pitäisi olla pakolliset lääkärin tarkistukset. Ja vielä kerran haluaisin onnitella teitä näistä hyvistä ideoista ja hienosta hankkeesta. Kurja, please. Markus Kurja. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen tämän valiokunnan varajäsen, mutta olen myös kulttuurivaliokunnassa esittelijänä tämän toimen kohdalle ja näin kyllä tunnen, että minun on tarpeen käyttää puheenvuoro. Kiitän kollegaa Delia hänen tekemästään työstä ja kiitän myös koko tätä valiokuntaa näistä tarkistuksista, joita on tähän mennessä esitetty. Minä juuri muistutin kollega, niin kollega muistutti tästä Strasbourgin tapaamisesta, johon osallistuvat muutkin muiden valiokuntien asiasta kiinnostuneet avainhenkilöt eh, pyrkimyksenä se, että mm, tämä vapaaehtoistyön teemavuosi onnistuisi mahdollisimman hyvin ja että voitaisiin kaikki nämä asiasta kiinnostuneet valiokunnat ja henkilöt saada mukaan. Kollega muistutti tässä aiemmin nopeudesta, jolla meidän on valitettavasti tehtävä työtä. Olisi selitettävä siksi huolellisesti nämä asiat, muuten tämä menee vähän monimutkaiseksi, eikä osaa, ei oikein voida ymmärtää, mistä tämä kaikki kiire johtaa, johtuu, koska ei tässä Ruotsin puheenjohtajan kaudessa mitään ihmeellistä ole. Ainoastaan se, että se oikeusperusta, jolle tämä teema voisi perustua, se liittyy Lissabonin sopimuksen hyväksymiseen. Meidän oikeusyksikön mukaan Lissabonin myötä parlamenttiin ehkä voisi vain antaa lausunnon tästä asiasta niin, että voisimme parlamenttina ainoastaan ilmaista, pidämmekö meille esitetystä tekstistä vai emmekö. Eli voisimme vain sanoa jollekin tekstille kyllä tai ei. No me varmasti kaikki kuitenkin haluamme, että parlamentti säästyisi tällaiselta menettelyltä. Ja näin ollen tapasimme Ruotsin puheenjohtajavaltion ja, ne, ja komission jäsenen ja pohdimme sitä, voitaisiinko työt saada valmiiksi jo ennen vuoden loppua. Tästä tämä kiire johtuu ajatellen, että Lissabonin sopimus tulisi voimaan ensimmäinen tammikuuta me pyrimme nyt tekemään työtä niin, että Euroopan parlamentin rooli korostuisi ja tästä johtuen meillä komissio ja Ruotsin valtio ovat ilmaisseet, että me voimme työstää tätä tekstiä, tehdä tarkistuksia ja parlamentti voi esittää ehdotuksia, jotka todella otettaisiin huomioon. Meillä on siis nyt vähän kiire, mutta näinä kuukausina voimme kuitenkin. Meillä on mahdollisuus toimia niin, että parlamentilla on tässä selvä rooli. Vaarana on, että mikäli tämä viivästyy, niin sitten parlamentille jää mahdollisuudeksi vain vastata kyllä tai ei meille esitettyyn tekstiin. Siksi myös kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja on lähettänyt kirjeen kaikille asiasta kiinnostuneiden valiokuntien puheenjohtajille, jossa esitetään aikatauluja, jossa selvitetään nämä motiivit eh, koskien tätä harjoitusta. Näin. Tästä siis johtuu, että meillä on vähän kiire, mutta yritämme tätä kiirehtimällä säilyttää parlamentin oikeudet. Seuraa todella tätä asiaa kulttuurivaliokunnan esittelijänä ja olen teidänkin käytettävissänne. Sanoin tämän jo kollega Dellille. Olisi hyvä järjestää uusi yhteiskokous, niin kuin olen ehdottanut, että mukana olisi puheenjohtajavaltio ja komission jäsen ja voisimme katsoa, mikä tilanne on. Neuvosto kuitenkin kokoontuu ensi perjantaina käsittelemään käsittelemään juuri tätä asiaa. Sen jälkeen voimme pohtia tätä yhteistyötä ja työstä tarkistuksia. Mehän oikeastaan äh, haluamme soveltaa tähän ikään kuin päätös, yhteispäätösmenettelyä, vaikkei se varsinaisesti se olekaan. Kiitoksia, hyviä kommentteja. Ja ennen kuin seuraava puhuja puhuu, niin meillä on tänään kolme vierasta Itävallasta, Rova Maria entinen varakuvernööri sitten Ander Heinz, hän kuuluu parlamenttiin Itävallassa, samoin on Gerhard Rasmork, mm, hän on aloista parlamentista. Tervetuloa ja kiitoksia, että olette tulleet paikalle. So we go back to our business. Sitten asiaan Salvatore Caronda. Grazie, Presidente. Solo per... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain vilpittömästi kiittää kollega Delin tekemästä työstä. Hän on eri vaiheissa osannut edelleen vahvistaa tämän eurooppalaisen vapaaehtoistyön teeman vuoden merkitystä. Sitä ei pitäisi aliarvioida. Tämä voi olla yksi niistä välineistä, joita keskeisellä tavalla voidaan käyttää niin, että myös kohesiota voidaan vahvistaa Euroopan unionin sisällä. Suuressa linjoissa mielestäni työ on ollut hyvää. Tarkistuksiakin on jätetty. Minun mielestäni valiokunnan on suhtauduttava hyvin myönteisesti tähän lausuntoon. Pari asiaa on sellaisia, joihin suhtaudun vähän kriittisesti. Me nyt perustamme tällaisen Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden. Jotkut sen ilmenemismuodot myös tässä asiakirjassa ovat sellaisia, jotka menevät sellaiseen sääntelyyn, joka on meille vähän vierasta. Kaiken kaikkiaan kuitenkin minun mielestäni meidän olisi lähetettävä tästä selkeästi myönteinen viesti sitä voisi vielä vahvistaa lisäämällä budjettia. Jos tämä onnistuisi, niin se olisi oikein merkittävä signaali. Kaiken kaikkiaan onnittelut. Minusta tämä työ on ollut hyvä. Täällä kollega Kuurikin myös puhui tästä viikon päästä tehdä lopullinen päätös, jos tätä vielä, vielä voitaisiin parantaa tässä ajassa, niin se olisi oikein merkittävä ja tärkeä. Thank you very much, Mr. Angukakis, please. Kiitokset, herra Angukakis. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ... Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin korostaa sitä, että Rova Karimadeli on tehnyt erinomaista työtä, niin kuin aiemminkin. Nyt joudun kuitenkin ehkä aiheuttamaan pettymyksen, mutta joudun silti sanomaan, että on joitakin asioita, jotka voivat meitä auttaa jatkossa. Mielestäni me kaikki olemme tavallaan vapaaehtoisia, mutta se ei ole oikeastaan johtanut siihen, että saadaan tällainen poliittisten puolueiden vuosi. Poliittisissa puolueissa panos on vapaaehtoista, poliittisissa puolueissa on hyvä. Sitäkin voitaisiin puhua, kun puhutaan vapaaehtoisuudesta. Eikö se ole totta muka? Mielestäni on. Mm, Sieltä nyt hiukan. Sitten kun oletan, että nyt eletään kapitalistisessa yhteiskunnassa, meillä on kriisi, työttömyyttä, ongelmia, kuten huumeet ja niin edelleen, ja Kreikassa on valtavasti ongelmia ja yhtäkkiä sitten todellakin tarvitaan solidaarisuutta, apua ja vapaaehtoispanosta. Kiistatta kaikkea tätä tarvitaan. Ainoa ongelma on siinä, että hallituspuolueet eivät pysty tähän kaikkeen ja tämän takia on olemassa vapaaehtois- ja hyvän tekeväisyysjärjestöjä. Nyt teille kysymys, ovatko kaikki järjestöt tällaisia vapaaehtoisjärjestöjä tai hyvän tekeväisyysjärjestöjä? En haluaisi, että Kreikassa esimerkiksi tullaan siihen pisteeseen, jolloin on tällaisia vapaaehtoispoliiseja. Olen kuullut tällaista puhuttavan, kyllä. Mielestäni Italiassa on jo tällaisia partioita, jotka seuraavat siirtolaisia ja panevat laittomia vankilaan. Minä en haluaisi tällaiseen päädyttäisiin tämän takia. Jos on liikaa vapaaehtoisjärjestöjä, siinä vaiheessa valtio ei tunne velvoitetta tarjoamaan välttämättömiä palveluita. On 8000 palomiestä julkisella sektorilla ja 20 000 vapaaehtoistyöntekijää, mutta he eivät kaikkia pysty ratkaisemaan, jos valtio ei myös tee omaa panostaan. Jos sosiaalipolitiikka ei muutu Euroopassa, jos työntekijöiden ja nuorison ongelmat eivät saa prioriteettiasemaa politiikan teossa. Ja vaikka olisi kuinka paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, niin näitä ongelmia ei pystytä ratkaisemaan. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia tästä kommentista. Herra Stajan on viimeinen puhuja ja sen jälkeen, jos Rova Deli, vielä voisi lopettaa tämän keskustelun. Благодаря ви, госпожо председател. Взимам думата като един човек, който... Haluaisin käyttää puheenvuoron henkilönä, joka on ollut mukana jo jonkin aikaa vapaaehtoistyössä. En halua vain kommentoida, vaan haluan myöskin todeta, että että oman puoleeni jäsenyys on vapaaehtoista ja myöskin kansalaisjärjestöissä toimin vapaaehtoisesti, eli olen mukana vapaaehtoistyössä. On hienoa, että jatkamme keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja uskon, että meidän pitäisi edetä näissä kysymyksissä. Aikaisemmin Euroopan parlamentissa on tehty tehty mietintö vapaaehtoistyöstä ja meidän pitäisi edistää kansalaisten toimintaa vapaaehtoistyössä. Ikävä kyllä Bulgariassa ei ole mitään lakia, jolla säädeltäisiin vapaaehtoistyötä. Edellisellä parlamenttikaudella Bulgariassa, silloin kun olin vielä siellä parlamentin jäsenenä, tein aloitteen laista, jossa säänneltäisiin vapaaehtoisjärjestöjen toimintaa. Ja silloin yritin kattaa kaikki mahdolliset suhteet julkisessa elämässä, palolaitoksessa ja niin edelleen. Ja se lakiesitys hylättiin, koska sosialistit olivat enemmistönä parlamentissa. Ja olen aika hämmästynyt, koska kysehän on sosiaalisesta toiminnasta – nyt meillä on vain yksi todellinen järjestö Bulgariassa, joka toimii vapaaehtoispohjalta, eli Bulgarian punainen risti. Se on todellakin vapaaehtoispohjainen järjestö. Mielestäni se, että on ilmoitettu, että vuosi 2011 on vapaaehtoistyön teemavuosi, se vaikuttaisi myönteisesti. Ja todellakin toivon, että tämä rohkaisee uutta Bulgarian parlamenttia säätämään lain, joka vaikuttaisi yhteistyön ja vapaaehtoistyöhön. Kiitoksia. Sitten vielä lyhyesti lopuksi esittelijä, koska me äänestämme huomenna tarkistuksesta. Äänestän huomisaamuna. Kiitos. Eh, euh, Hyvät kollegat, kiitoksia kaikista näistä kommenteista. Minulle vapaaehtoistyö on selvästi hyvin tärkeä. Ei, euro, ei, meidän ole tarkoituksena ottaa valtion tai poliisin paikkaa. Tästä on tarkistus, joka sanoo sen hyvin selvästi, joten voitte olla aivan rauhallisin mielin. Haluaisin vielä korostaa yhtä mielestäni tärkeää asiaa. Se koskee sosiaaliturvaa ja erityisesti terveysalaa. Olen, olen kuullut monia tarinoita siitä, kuinka vapaaehtoistyöntekijät ovat töissä paikalla, jossa on asbestia ja sairastuvat. Meidän on varmistettava, että vapaaehtoistyövuoden kautta nuoret ja muut voivat hyötyä solidaarisuudesta ja sosiaaliturvasta. Se on meille tärkeää ja tämän valiokunnan on tässä toimittava. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt varmastikin voimme siis lopettaa keskustelun vapaaehtoistyön vuodesta huomenna sisäistä Nyt voidaan sitten siirtyä kohtaan kuusi esityslistalla. Mukana on Euroopan komission varapääjohtaja, toivottavasti Katerina Maternova on jo täällä paikan päällä. Pyytäisin myös Veronika Garfia paikalle. So, colleagues, we will listen now to the presentation of... Kollegat, kuuntelemme nyt esityksen näistä ensimmäistä ar- ex post-arvioinnista, jälkikäteistä arvioinnista, tavoite 1 ja 2 ohjelmista. Ja toivotan tervetuloa Katarina Maternovan. Um, back in 2007, the Euro- 2007 Euroopan komissio ja aluepoliittinen pääosasto alkoi tällaisen jälkikäteisen arvioinnin 2006 kaudesta. Ja tämä lopullinen synteesiraportti viedään loppuun 2010 maaliskuussa ja silloin toivottavasti kuulemme komissiolta täyden esityksen asiasta, mutta tänään olemme pyytäneet regiopääosaston jäseniä kertomaan ensimmäisistä tuloksista – nyt me, joita tämä kiinnostaa, niin voimme saada paremman kuvan haasteista, jotka liittyvät arviointiin ja voimme pitää hyvän kuulemisen sitten maaliskuussa näistä tuloksista ensi vuonna. Joten pyydänkin johtaja Maternovaa alkamaan tämän esityksensä. Dziękuję bardzo Pani Danuta. Dzień dobry. I think I, even if I, kiss, even if I speak, e, even... Vaikka voisinkin puhua slovakia, niin ehkä jatkan tässä kuitenkin englanniksi. Mutta hyvää iltapäivää kaikille. On todellakin ilo tulla tänne ja jakaa teidän kanssanne kertoa teille metodologisesta ja työstä, jota olemme tehneet ja joistakin alkuperäistuloksista, joita tästä jälkikäteistä arvioinnista 2006 kaudesta on tullut kohesiopolitiikkaohjelmista. Rova Hybner oli oikeassa, kun hän kutsui näitä ha- haasteeksi arvioinnissa, koska tämä on sellainen sara, joka sisältää varsin monimutkaisia kysymyksiä. Ja haluankin mainita tässä vain kaksi syytä, pari syytä tälle. Komissio eri alueilla mukaan lukien kohesiopolitiikan, mutta ei pelkästään tämän sitä on arvosteltu siitä, että ei ole tarpeeksi ar- ollut, ollut, saatu aikaan arviointikulttuuria eikä ole tehty tarpeeksi hyviä arviointeja etu- tai jälkikäteen. Ja olemme ottaneet nyt tämän kritiikin itseemme ja viime vuosina todella olemme pyrkineet tarkastelemaan hiukan laatikkomme ulkopuolella, ulkopuolelle ja tehneet työtä, tarkastelleet ohjelmia ja hankkeita – jotka liittyvät ohjelmiin ja pyrkineet näkemään, miten pitäisi hoitaa arviointi niin, että saataisiin sitten parempi kuva siitä, mitä kohesiopolitiikassa tapahtuu, koska me kaikki rakastamme ja uskomme tähän politiikkaan, mutta on ollut todellakin uskomattoman vaikeaa saada tietoja, jotka tukisivat näitä väitteitä, miksi politiikka on hyvää, tehokasta ja niin edelleen hiukan sitä taaksepäin, siis hiukan tietoa siitä, minkälaista tässä arviointitiimi toimii. Meillä on 230 ohjelmaa ollut. On ollut aivan pieniä, 6 miljoonan ohjelmia tai jopa 6 miljardin ohjelmia, joten valtavia eroja on ja monimuotoisuutta on eri tyyppi tyyppisiä hallinnon rakenteita, erilaisia projekteja, joita arvioidaan. Ja komissiolle on kaksi muutakin asiaa, jotka monimutkaistavat tätä, nimittäin komissio, jonka pitäisi hoitaa jälkikäteistä arviointia, eikä jäsenvaltioiden. Ja itse asiassa varsin harvat jäsenvaltiot tätä no, tekevät. Sitten kyse on myös tietojen saatavuudesta, koska komissio on kaksi tasoa tavallaan kauempana siitä, mitä kentällä tapahtuu käytännössä. Mitä tietoihin tulee, ei ole mitään kodifiointua, sovittua indikaattorisarjaa, jolloin arviointi rajat ylittävällä tavalla tulee aika monimutkaiseksi. Ja kaiken kaikkiaan myös arviointia vie eteenpäin tällainen kaksoistavoite, oppiminen ja tilivelvollisuus. Ja tilivelvollisuus perinteisesti on ollut tässä vallalla ja yritämme nyt tätä trendiä muuttaa ja saa löytää tällaisia innova- innovatiivisia toimintatapoja voittaa tämä tilanne, muuttaa tilanne. Siis jälkikäteisessä arvioinnissa 2026 kaudella olemme pääosastoiman toimineet niin, että olemme e-, eritelleet tilannetta, olemme hylänneet tällaisen aikaisemman tavan toimia, kun katsotaan koko universumia. Tavallaan olemme pystyneet temaattisesti ja alu- maantieteellisesti objektavoitteittain eritelleet eri paketteja, jakaneet eri osiin. Nyt on saatu aikaan 14 eri tavoitetta tai pakettia. Siis ikävä kyllä meillä ei ole täyttä arviointia vielä valmiina. Saamme tuloksia tästä eteenpäin aina maaliskuulle 2010 saakka. Ja nyt olemme saaneet ensimmäiset neljä settiä saaneet. Niistä Veronika tulee kohta puhumaan. Olemme yrittäneet lähteä liikkeelle melko pienistä temaattisista arvioinnista esimerkiksi koskien kohesiopolitiikkaa ja maaseudun kehitystä tai sitten kohesiopolitiikkaa ja sukupuolikysymystä. Sitten siitä siirtyy vähän aika suuriin tavoitteisiin. Temaattisia arviointia teemme myös välineistä, instrumenteissa tarkastelemme yksikköhintoja isoissa hankkeissa ja yksi ensimmäistä asioista, josta tulemme puhumaan, on tällainen kokonaisarviointi johdossa, johto- ja täytäntöönpanojärjestelmissä. Kyse ei ole siis valvonnasta tai kontrollista. Yritämme päästä eroon tästä kokonaisvaltaisuudesta ja että on tällainen yksityiskohtaisempi lähestymistapa. Ja näin rakennamme tällaista narratiivia, mosaikki, kuvaa siitä, mitä politiikka saa aikaan eri alueilla. Se ei ole tietenkään täys, täydellistä, varmasti voidaan vielä parantaa, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että nyt olemme jo nähneet sen, että saamme hiukan enemmän rakennetta tähän ja parempia joustamme tuloksia kuin aikaisemmin. Myös julkistamme kaikki tulokset internetissä ja järjestämme työryhmiä, kuulemisia, konferensseja, jossa mukana ovat tiedemaailma, arvioijat, vertaisryhmät. Myös pyrimme tarkastelemaan metodologiaa ja yritämme parantaa, saada parannuksia jatkossa ja tästä tuleekin mieleen tämä konferenssi tämän kuukauden lopussa, joka pidetään Varsovassa. Puheenjohtaja tulee olemaan tästä valikunnasta paikalla, puheenjohtaja Somitski tulee olemaan paikalla. Siellä arvioidaan metodologioita tulevaisuuden varalta. Yritämme koota mukaan kaikista jäsenvaltioista arvioijia ja erittäin vahva edustusto myös akateemista maailmasta ja muista järjestöistä, jotka hoitavat tämän tyyppisiä kysymyksiä ja ongelmia, jotta todellakin saataisiin aikaan tällainen brainstorming-tilanne ja pohtia parannuksia jatkoa varten. En tiedä kuinka luettavaa tämä kaikki tässä on, mutta tässä saatte ehkä kuitenkin hiukan kuvaa siitä, minkälaisia rakennustiiliskiviä tässä on. Aito, että saaneet nämä paperit kaikki hyvä. Joten näette, että tässä on 14 pakettia on jaettu neljään eri tyyppiin. Johto- ja täytäntöönpanojärjestelmät. Tästä meillä on jo tuloksia tänään mukanamme. Sitten on toinen suuri, nimittäin tietoblokki. Arvioidaan tietojen keruuta yksikköhintoja suurissa projekteissa. Niistä on myös jo siis tiedot. Sitten teemaattiset blokit, katsotaan yritystukia, ympäristökysymyksiä, ilmastonmuutosta, liikennettä, rakenteellisia muutoksia, globalisaatiossa sukupuolikysymyksen demokraattisia asioita ja maaseudun kehitystä. Näistä on jo tietoja, näistä kahdesta viimeistä Veronika tulee sitä puhumaan. Sitten viimeinen paketti on tämä mallintablokki, jossa tarkastellaan mallin välineitä, joita on käytetty makrotaloudellisissa mallin malleissa. epäröimme hiukan tässä asiassa. Teillä on tietenkin kopiot näistä papereista, on nyt vieläkin epäröivämmällä kannalta. Pitäisi tällaisia kaiken kattavia viestejä antaa, koska vasta arviointi on saatu aikaan ja vielä menee hiukan enemmän aikaa ennen kuin voidaan mitään viestejä antaa. Mutta tähän mennessä on jo ilmennyt sen verran, että paljon on saavutettu, paljon hyvää on saatu aikaan, aikaisemmalla politiikalla, mutta on jotakin rakenteellisia heikkouksia, jotka liittyvät toimintaan. Ensinnäkin puuttuu strategista keskittymistä. Tätä voidaan parantaa. Sitten pitäisi vielä enemmän keskittää resursseja ja keskittyä vahvemmin tuloksiin. Mutta edelleen, kun... Oletko tämän aikaisemman kuvan vielä? Kun kehittelemättä alempaa vasenta kulmaa, temaattista puolta, niin se tulee olemaan juuri se osa, jota kautta saamme tällaisen jäsentyneemmän kuvan tuloksista. Toivomme tätä kautta saavamme irti enemmän arvioinnista ajan edetessä. Lopetan tähän vaiheeseen ja nyt Veronika käy läpi nämä neljä arviointiosuutta, jotka olemme suorittaneet ja sitten vastaamme mielellämme kysymyksiin. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Eli jos ensin katsotaan hallinnon ja täytäntöönpanoa, vaan tätä järjestelmää, jolla pannaan täytäntöön kohesiopolitiikkaa. Tämä tutkimus tehtiin politiikan tutkimuksen keskuksessa, joka sijaitsee Glasgowissa – ja John Battler veti tätä hanketta itävaltalaisen yrityksen kanssa. Ja yli 50 arvioja laati tätä arviointia. Ja siellä katsottiin, millaisia kohesiopolitiikan täytäntöpanojärjestelmiä on olemassa. Siellä katsottiin suunnitteiden, suunnitelmien ohjelmointia, raportointia, arviointia ja kumppanuutta – ja näistä 14 eri paketista tämä on se, jossa eniten keskityttiin EU-10. Me katsoimme, että on tämän erityisen tärkeää ymmärtää, kuinka hyvin uudet jäsenvaltiot vuodelta 2004, kuinka hyvin siellä on täytäntöön pantu kohesiopolitiikkaa. Meillä on hyvin paljon materiaalia tästä arvioinnista, ja se kaikki löytyy nettisivuiltamme, eli jos teitä kiinnostaa, niin käytäkää, käykää siellä katsomassa. Arvioinnissa EU10 osalta on kansalliset arviot, eli syvälliset analyysit kunkin uuden jäsenvaltion osalta, ja siellä on aika mielenkiintoisia tuloksia näiden maiden osalta. Mutta yleisjohtopäätös oli ensinnäkin se, että EU10 oli järjestelmiä, jotta voitaisiin käyttää kohesiopolitiikan välineitä vuosina 2004-2010. Ja mielestäni on tärkeää panna merkille, että tämä on huomattava saavutus sinänsä. Sitten toinen kohta, vaikka järjestelmät olivat vähän byrokraattisia ja raskaita alkuvaiheessa, niitä vähän hienosäädettiin ja ne toimivat nyt sujuvammin kuin aikaisemmin. Ja EU10 on myöskin myönteisiä vaikutuksia kansallisen järjestelmään, ja tästä Puola on hyvä esimerkki. Kohesiopolitiikan järjestelmiä alettiin siirtää myöskin sisäpolitiikkaan. Yksi tärkeimpiä johtopäätöksiä oli se, että sekä EU10 että EU15 osalta on lisättävä strategista hallinnointia – ja pitää keskittyä siihen, mitä kohesiopolitiikalla saadaan aikaan, eikä niinkään siihen, millä tavalla varoja käytetään. Tämä on tärkeää, mutta se ei ole tavoite sinänsä. Eli meidän pitää keskittyä näihin tuloksiin enemmän. Sitten suositukset liittyvät hyvin paljon tähän. Eli meidän pitää korostaa politiikan tuloksia enemmän. Ja konsultit totesivat, että komission pitäisi enemmän edistää toimielinten kapasiteettia, koska tästä arvinnoista ja muista arvinnoista käy selvi, että hallintokysymykset tulevat esille yhä enemmän ja ne ovat hyvin tärkeitä politiikan tehokkuuden kannalta. Ja meidän pitäisi keskittyä enemmän johtajuuteen kohesiopolitiikassa ja meidän pitäisi vaihtaa enemmän hyviä käytänteitä jäsenvaltioiden välillä. Eli kun jotkut jäsenvaltiot ovat kehittäneet hyviä käytänteitä, eikö niitä voitaisi jakaa muihinkin jäsenvaltioihin ja auttaa jäsenvaltioita oppimaan toisiltaan. Eli tällä hetkellä me keskustelemme näistä tuloksista ja siitä, mitä se merkitsee politiikan tulevaisuudelle. Me haluamme palata muutamiin tuloksiin sitten, kun meillä on tuloksia muista arvioinneista, eli kun meillä on politiikan tehokkuudesta tulokset, meidän täytyy uudelleen palata näihin kysymyksiin, jotka liittyvät täytäntöönpanon tehokkuuteen, koska me ei, ei, ei kiinnosta se, että on täydellinen täytäntöönpano, mikäli sen avulla ei saada aikaan tehokasta politiikkaa. Eli nämä kaksi on yhdistettävä. Eli tämä oli suuri arviointi. Meillä on hyvin paljon materiaalia. Ja sitten jos siirrymme pienempään tutkimukseen, joka liittyi demografiaan ja sukupuolikysymyksiin. No sekä Demokratia ja sukupuolikysymykset liittyvät enemmän Euroopan sosiaalirahastoon, mutta me halusimme tarkastella sen merkitystä aluekehitysrahaston osalta. Italialainen konsortio CISL teki arvioinnin ja siinä todettiin, että kumpikin näistä on tärkeä, mutta näiden kahden välillä on eroja. Demografisissa kysymyksissä ne eivät oikeastaan olleet tärkeitä vuonna 2000, kun näitä hankkeita kehitettiin. Mutta kuitenkin arvioinnissa todetaan, että rahasto on auttanut alueita hoitamaan demografisia muutoksia. Sitten sukupuolikysymys oli horisontaalinen painopistealue vuonna 2000. Ja hyvin paljon on sukupuoleen liittyviä hankkeita, mutta on todettu, että enemmän oli sanahlinaa kuin todellista toimintaa. Esimerkkejä on arvioinnissa tästä, mutta joskus sukupuoliasioihin keskittyminen liittyy enemmänkin siihen, että noudatetaan sääntöjä eikä niinkään, että pyrittiin saamaan jotain uutta aikaan. Eli arvennossa suositellaan että sukupuoliasiat ja demokraattiset asiat pitäisi ottaa painopistealueeksi aluekehitysrahastoille silloin, kun niillä on merkitystä alueelle. Ja sitten toinen asia, joka tulee esille, on se, että paikallistaso on tärkeä. Sekä sukupuoli- että demografisissa kysymyksissä pitää olla kansallista lainsäädäntöä, mutta paikallistasolla on merkitystä silloin, kun paikallisia hankkeita ja strategioita käytetään, ja niillä voidaan vaikuttaa näihin kysymyksiin omassa pääosastamme katsomme, että meidän pitää miettiä tarkkaan tulevaisuuden horisontaalisia painopistealueita, koska jos meillä on liian monta painopistealuetta, silloin ei ole varsinaisia painopistealueita ollenkaan. Eli jos meillä on luettelo horisontaalisista painopistealueista, ensinnäkin meidän pitäisi kehottaa alueita miettimään, mitkä ovat tärkeimmät painopistealueet siellä, sen sijaan, että laatisimme 10 tai 12 painopistealueen luettelon, jota jokaisen on noudatettava. Sitten seuraava arvio liittyy maaseudun kehittämiseen. Tämä oli kaikkein pienin tutkimus. Se oli hyvin kokeellinen. Ja me tarkastelimme vain viittä jäsenvaltiota. Ja halusimme nähdä, mikä on aluekehitysrahaston osuus maaseudun kehityksessä näissä valtioissa. Itävaltalainen konsulttiyhtiö Metis teki tämän arvioinnin. Ja ensimmäinen ongelma oli se, että mitenkään ei ole määritelty mikään maaseutualue tai mikään maaseudun kehitystä. Eli tämä nyt oli ensimmäinen haaste arvioijille. Ja siitä tulee vieläkin haastavampi, koska maaseudun kehitys on usein määritelty eri tavalla eri jäsenvaltioissa – se, mikä on maaseutua toisessa jäsenvaltiossa, ei ehkä toisessa enää olekaan. Ja tähän liittyy hyvin paljon historiallisia ja kulttuurisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat näihin havaintoihin, ovatko alueet maaseutua vai eivät. Sitten maaseudun kehityksestä ei ole olemassa mitään yhtä teoriaa, mutta siihen liittyy monet talousteoriat. Aluekehitysrahasto vaikuttaa merkittävästi maaseutujen kehittymiseen ja alue maissa, joita tarkastelemme, se oli noin 25 prosenttia aluekehitysrahaston varoista käytettiin maaseutualueella. Mutta maaseutualueella ei kuitenkaan ollut sellainen käsitys, että niin paljon varoja käytettiin näillä alueilla. Ja aluekehitysrahasto keskittyy heikompiin alueisiin, ja on todettu, että tämä on oikea tapa käyttää näitä varoja. Ja sitten toinen asia, joka kävi ilmi, oli se, että paikallinen kehitys on tärkeää ja paikalliset kehitysmekanismit voivat vahvistaa aluekehitysrahaston näkyvyyttä ja tehokkuutta sekä maaseutualueella että myöskin kaupunkialueella. Sitten viimeinen tutkimus tarkasteli tärkeiden hankkeiden yksikköhintoja. Ja kuten Katarina totesi, mä olen tehnyt lyhyitä katsauksia hyvin eri näkökulmista. Ja toivottavasti kaikki sitten saadaan yhdistettyä raportissa. Mutta tässä tarkasteltiin suuria hankkeita, infrastruktuurihankkeita, joiden arvo on yli 50 miljoonaa euroa, ja joista komissio on tehnyt päätöksen, ja joista on tehty myöskin kustannushyötyarvio. Ja mitä kiinnosti se, voimmeko yksityiskohtaisemmin tarkastella näiden hankkeiden yksikköhintoja. Tutkimuksen teki konsortio, jossa on kai Forensic Accountants, Faber-Monschel Engineers ja Frontier Economics. Eli meillä oli uusia konsultteja, jotka osaavat asiansa ja tarkastelevat näitä suuria infrastruktuurihankkeita. Sanoisin vielä, että me jatkamme tätä, kun tarkastelemme rakennerahastoja. Ja todettiin, että yli puolet hankkeista ylitti budjetin ja sitten puolet taas käytti oikealla tavalla. 75 prosenttia hankkeista oli myöhässä mutta täytyy muistaa, että tämä noudattaa kansainvälisiä normeja. Me emme ole parempia kuin kansainväliset normit, mutta emme myöskään yhtään huonompia. Ja johtopäätös oli, että enemmän pitää keskittyä riskien analysointiin ja sovittelemiseen. Ja meille tehtiin suosituksia siitä, miten tässä voitaisiin edetä ja millä tavalla riskejä voitaisiin jakaa komission ja jäsenvaltioiden välillä ja millä tavalla voitaisiin luokitella suurien hankkeiden kustannuksia. Mutta halusimme tietää, olisiko mahdollista kehittää julkista tietokantaa näiden hankkeiden yksikkökustannuksista. Ja tällä tavalla voitaisiin luoda viitearvoja infrastruktuurihankkeille emme halua sanoa, että kaikki moottoritiehankkeet saavat maksaa tämän ja tämän verran, mutta ainakin voimme alkaa vertailla samantyyppisiä hankkeita, katsoa niitä kustannuksia, ja se auttaa myöskin jäsenvaltioita, kun siellä kehitetään näitä hakemuksia. Tämä voisi olla järkevää, ja myöskin todettiin, että mitään tällaisia tietokantoja ei ole olemassa, ja tämä on puute, jonka pääosastomme voisi täyttää, ja tämä voisi lisätä arvoa ja tietoa, jota on olemassa Euroopassa, ja voisimme auttaa jäsenvaltioita kehittämään näitä suuria hankkeita. Olemme keskustelleet jo IABn kanssa, ehkä voitaisiin vaihtaa tietoja ja tehdä yhteistyötä näissä kysymyksissä. Eli tietokanta, joka on jo kehitetty, sitä kehitetään edelleen, kun arvioidaan kohesiorahastoa ja ISPA, joka alkaa ensi vuoden alussa ja jatkuu vuoteen 2011. Eli tässä lyhyt katsaus neljästä tutkimuksesta, näistä 14. Ja kuten Katrin sanoi, voimme palata vielä tänne ja tulla kertomaan sitten lisätuloksista sitä mukaan, kun niitä tulee. Kiitos. Thank you very much for the presentation. Kiitoksia tästä esityksestä. Nyt voidaan esittää kysymyksiä tai kommentteja, joita tulee mieleen. Meidän ei tarvitse tehdä tänään mitään päätöstä Haluan vain hiukan lisätä ymmärrystämme arviointiulottuvuudesta kohesiopolitiikassa. Joten nyt voidaan pyytää puheenvuoroja. Olkaa hyvä. Um, yeah. Thank you, uh, very much. Kiitoksia kovasti. On aina mielenkiintoista tutkia näitä hankkeita, jotka luulee tuntevansa ja huomaakin, sitten, mikä totuus on. Olin vain aivan pikkaisen huolestunut, kun puhuitte horisont prioriteeteista, sukupuoliaspekteista, demografisista prioriteeteista ja varoititte sitä, sitä, sitä vastaan, että pitäisi, ei näitä pitäisi liikaa olla, ja ymmärrän kyllä taustat tavallaan, mutta varoittaisin siitä, että poistaisin nämä prioriteetit, ne ovat erittäin vaikealla tavalla ansaittuja aspekteja, jotka nyt saavat rahoitusta. Meidän täytyy pitää olla tietoisia hyvistä sosiaalisista prioriteeteista ja tunnustuksesta, jonka ne tarvitsevat. Kuten sanoin, niitä oli erittäin vaikea saada aikaan. Meni vuosia siihen ja olisin erittäin tyytymätön, jos jotenkin heikennettäisiin niiden asemaa. Herra Kukakis, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä tästä aloitteesta ja haluaisin onnitella näitä kahta esittelijää. Tämä todella teki minun myönteisen vaikutuksen. Toivon, että tulevaisuudessa saamme vastaavanlaisia esityksiä. Kolme kysymystä, jos teille sopii. Nämä ovat aivan yksinkertaisia, eivät ollenkaan vaikeita. Ensimmäinen kysymys koskee näitä viittä maata joista on laadittu tutkimus koskien kohesiorahastoja ja maaseutualueita. Mitkä olivat nämä, nämä viisi maata, joita tutkitte? Toinen kysymys. Se koskee maaseutualueita. Tämä maaseudullisuus toki vaihtelee maasta toiseen tässä laaditussa tutkimuksessa, onko siellä otettu huomioon maaseututuotantoprosentti mukaan maaseutualueella vai eikö sitä ollenkaan ole otettu huomioon? En tiedä, ymmärsittekö kysymystä, niin halusin siis tietää, onko oliko maaseututuotanto kriteerinä sen määrittelemiseksi, onko kyseessä maaseutualue vai ei? Otitteko tämän kriteerin huomioon vai ettekö? Sitten seuraava kysymys. Mitä arviointiryhmä ajatteli siitä, pitäisikö kansallisella tasolla olla vastaavanlaisia yksikköjä, jotka tarkastelisivat kohesiopolitiikan toteutumista kussakin jäsenvaltiossa olisi ehkä hyödyllistä samalla tavalla arvioida näitä ohjelmia – niin, että kansalaiset saisivat tiedon suoremmin ja nopeammin. No, minulla olisi muitakin kysymyksiä, mutta en halua liian kauan käyttää puheenvuoroa. Kiitoksia. Madame Schletter, please. Rova Ja, vielen Dank. Zunächst. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin tietää, milloin saamme tämän tutkimuksen käyttöömme. Te puhuitte näistä eri tutkimuksista, ne kuulostavat mielenkiintoisilta, erityisesti se, joka liittyy sukupuolikysymyksiin, sukupuolikysymysten valtavirtaistaminen. No se nyt on ollut pitkä taistelu Euroopan parlamentissa vuonna 2000, ja tätä on nyt vielä parannettu. Mekin olemme teettäneet tästä tutkimuksen, jossa tultiin samaan johtopäätökseen. Eli siinä on tehty ero sen välille, miten käsitellään sukupuolikysymyksiä, tai sitten miehiä ja naisia erikseen. Kyse on esimerkiksi yksityisyrittäjistä, jotka ovat naisia. Nämähän ohjelmat ovat usein sellaisia, jotka eivät vastaa naisten perustamien yritysten piirteisiin. Ja sitten on keskusteltu myöskin infrastruktuurikysymyksistä. Joissain tilanteissa tarpeet ovat erilaisia kuin miehillä. Ja myöskin tilastoissa voitaisiin keskittyä sukupuolikohtaisiin tilastoihin. Se kesti aika pitkään, mutta nyt olemme kuitenkin saaneet tuloksen, josta ei ole samaa mieltä. Eli tämä yleinen periaate – en nyt sano, että se olisi ainoa kriteeri, mutta kuitenkin perusperiaate, että tämä ei olisi tarpeen. No se on ensinnäkin kirjattu sopimukseen, ja tämä on hyvin kiireellinen asia. Olemme teettäneet hyvin paljon analyysejä alueelta, josta minä tulen, ja näin ei ole tehty. Periaatteet on täytetty, mutta jos katsotaan vähän tarkemmin, huomataan, että niin ei olekaan käynyt. Eli naisten intressejä ei ole kunnolla otettu huomioon. Eli tämä tutkimus kiinnostaa minua ja myöskin tämä riski, kustannushyötyanalyysi. Parlamentissa on pitkään keskusteltu tästä ja täälläkin tehtiin suosituksia, mutta komissio on usein jättänyt ne huomiotta. Ja tässä kohtaa ei ole tarkastettu asioita kunnolla. Tämäkin osoittaa, että parlamentti oli oikeassa. Eli haluaisin tietää, milloin saamme nämä johtopäätökset kirjallisesti käyttöömme. Ja sitten, jos voisimme saada kirjallisia vastauksia näihin kysymyksiin. Ja mielestäni tämä, kysymys ei, tämä keskustelu ei ole vielä viimeinen, vaan meidän pitää tulevaisuudessakin vielä keskustella näistä välineistä. Meidän pitää vähentää byrokratiaa, mutta saada parempia tuloksia aikaan. Ja meidän pitää noudattaa näitä periaatteita. Ja sitten voimme tulevaisuudessa käyttää välineitä tehokkaammin hyväksemme. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys, joka liittyy hallintotutkimukseen. Ja no, mehän kuulemme usein alueelta hankkeista, jossa on ehdotettu yksinkertaistamista. Miten pitkälti tämä kysymys on ollut ratkaisevassa asemassa ja ovatko näiden hankkeiden vetäjät, eli yksityiset vetäjät tai kunnat esimerkiksi, onko heiltä kysytty, onko siis asiakkailta kysytty tyytyväisyydestä, esimerkiksi mitä tulee näihin parannusehdotuksiin. Thank you. Can we just take maybe one... Kiitoksia. Ehkä vielä yksi kysymys, herra Zeller. Ja, Dank, Frau Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kiitollinen siitä, että tällainen tutkimus on tehty ja uutena parlamentin jäsenenä minä vielä opin näitä asioita ja haluaisin nyt liittää tämän keskusteluun, jota aikaisemmin käytiin. Me puhuimme yli tunnin asiakirjasta, jota ei vielä ole olemassakaan. Ja kuitenkaan se ei ole tullut virallista tietä tänne ja sen lähettäjäkin on vielä epäselvä. Ja tähän liittyen strategia vuodesta 2014 eteenpäin EU:ssa. Ja samaan aikaan tästä näistä tuloksista olen hyvin kiinnostunut. Toivottavasti näitä tutkimuksia vielä jatketaan. Kohesiopolitiikalla on saatu paljon aikaan, mutta on myöskin heikkouksia, jos ajatellaan strategiaa, resurssien käyttöä ja myöskin näitä tuloksia ja yksittäiset puheenvuorot kollegoilta ovat myöskin osoittaneet, että Euroopan unioni on edistänyt kohesiopolitiikkaa, mutta emme kuitenkaan tarkkaan tiedä, kuinka tehokasta se on ollut ja millaisia vaikutuksia sillä on ollut. Ja haluaisin nyt vedota kollegoihini täällä. Valiokuntana meidän pitäisi keskittyä nyt esimerkiksi tässä Lissabonin prosessissa puuttua näihin kysymyksiin, jotta yhtäältä tiedämme, mihin Euroopan yhteisön varoja käytetään ja myöskin millä tavalla ne saavat aikaan vaikutuksia. Eli kiitoksia näistä tutkimuksista ja toivon, että saamme käyttöömme vielä nämä yksityiskohtaiset tulokset. Ehkä nyt otamme vastauksia ja sitten siirrytään seuraavaan kysymyskerrokseen. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia, että kävi ilmi, että tämä ei ollut hukkaan mennyttä aikaa. Tämä työ, toistan vain, siis tämä on jälkikäteistä arviointia kaudesta 2000-2006. Tässä tarkastellaan asioita taaksepäin ja tämän takia herrasmies, joka kysyi tästä ja tämänhetkisten sääntöjen yksinkertaistamisesta. Me ollaan täällä huomenakin, niin silloin voimme puhua tämänhetkisen sään, tämmöisten sääntöjen yksinkertaistamisesta. Ja voidaan kertoa, antaa mielipiteitä 2013 jälkeistä kaudesta. Kaikki rahoituskaudet, niillä on oma sääntörakentelmansa ja täytäntöönpanonsa ja toivottavasti on hyviä asioita, jotka toimivat, eikä niitä poisteta seuraavallakaan kaudella. Mutta aina tämä sääntelyrakenne räätälöidään jokaiselle rahoituskaudelle korostaen aina niitä kysymyksiä, jotka ovat kaikkein ajankohtaisempia kulloinkin. Yksi periaatteista joka liittyy 2007-2013 kauteen, oli rahoitus valvonnan hallinnoinnin merkitys. Ja tästä keskustelemme juuri nyt neuvostossa. Toivottavasti tekin tulette keskustelemaan tästä pian parlamentissa, mitä voitaisiin yksinkertaistaa marginaaleja, joitakin sääntöjä ilman, että heikennetään pääperiaatteellisia pilareita tässä rakennelmassa tällä kaudella. Tämä koskee nyt menneisyyttä aikaisempaa kautta ja tässä kuulin todellakin tämän huolen. Tämä otettiin kahdessakin puheenvuorossa esille. Puhuttiin sukupolviprioriteetista. On, tunnetaan tällaista kattavaa huolta horisontaisten prioriteettien inflaatiosta. Tämä oli tarkoitettu yleisenä kommenttina, se ei pitänyt liittyä sinällään sukupuoliprioriteettiin. Olen todellakin samaa mieltä siitä, Aasiassa. Tämä oli taistelu, joka oli vaikea voittaa, eikä sitä pidä menettää. Tulee olemaan tällaisia horisontaalisia avainperiaatteita, jotka säilyvät, mutta nyt on inflaatio, joka koskee erilaisia horisontaalisia prioriteettikysymyksiä. Mielestäni ajatuksena on se, että todellakin annetaan hallin, hallinnoille jatkossa mahdollisuus toimia, kun pysyvätkin horisontaalisena prioriteettina, mutta ei pidä sitä tuolla joka ikistä päivän aihetta mukaan ja yritetään sitten harjoittaa kohesiopolitiikkaa kaikki huomioon ottaen. Joka ikinen aihe, joka tulee esille, onkin yhtäkkiä estetty horisontaalisena prioriteettina. Tästä tunnetaan siis huolta ilman, että mitenkään kyseenalaistetaan tai vaarannetaan sukupuolikysymystä, koska olen kyllä samaa mieltä siitä, että hankkeet voivat näyttää erilaisilta ja pitäisikin näyttää erilaisilta, jos tämä ajatus otetaan mukaan suunnitteluvaiheessa jo. Mitä tulee sitten julkiseen saatavuuteen, kaikki nämä tutkimukset löytyvät netistä ja nettilinkki on mukana viimeisellä sivulla tässä pumaskassa, joka teillä on jaettu. Meillä ei ole tässä mukana, mutta vai onko se hetki vain? Sieltä löytyy. Tämän sivun pohjalla siellä on tämä nettiyhteys. Sivulla kolme. Sivulta kolme innovatiivisten lähestymistavojen alapuolelta. Ja meitä todellakin kiinnostaa saada teiltä palautetta, koska se tulee auttamaan sekä kun synteesiraportissa että arvioinnissa jatkossa. Ja se auttaa myös konsultoinnissa. Se auttaa meitä hoitamaan työtä konsulttien kanssa, tai he tekevät kunnollista työtä. Sivustosta löytyy myös äh, viitteistä, joita on käytetty tutkimuksella, löydätte mitä on pyydetty konsultanteilta, konsultoijilta ja voitte itse arvioida sitä, kuinka hyvin ovat pärjänneet tai kuinka huonosti. Konsultoinnissa ei aina löydy tällaista täydellistä lopputulosta. Ne ovat kaikki siis saatavilla ja te voitte osallistua asian käsittelyyn ja keskusteluun siitä. Sitten mitä tulee maaseutuulottuvuuteen. Tätä keskustelua on käyty jo aika pitkään. Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikki käyttävät OECDn määritelmää työ, jota on tehty arvioinnissa, tapahtui OECDn määritelmään, jossa tarkastellaan jaetaan urbaanialueet, kaupunkialueet, maaseutualueet perustuen väestömäärään ja viisi maata, jotka valittiin tutkimusta varten, olivat Ranska, Saksa, Puola, Ruotsi ja Espanja. Sitten tuli vielä yksi kysymys. Veronika varmaankin vastaa siihen. Why weren't there similar... Sitten miksei ollut samanlaisia yksikköjä hankkeita kussakin jäsenvaltiossa? arviointivelvollisuus on jaettu komission ja jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltiot ja hallintoviranomaiset vastaavat etukäteisarvioinnista. Ja sitten uudella kaudella on myöskin meneillään olevaa arviointia. Eli tehdään arviointia silloin, kun niitä tarvitaan. Ja asetuksella, asetuksessa komission velvollisuutena on tehdä jälkikäteisarviointi. Ja mielestäni sekin, tätäkin pitäisi hiukan jakaa jäsenvaltioiden kanssa. Silloin meillä olisi hiukan enemmän arviointeja politiikan vaikutuksista jäsenvaltioissa. Joissain valtioissa näin tehdään, se ei ole pakollista, mutta mielestäni tämä on yksi kysymys, jossa haluaisimme keskustella tulevaisuudessa siitä, että haluaisimme vahvistaa tätä. So we can proceed, uh, Madame Deli. The next... Deli on poista seuraavan kysymyksen. Euh, Kiitoksia tästä esityksestä. Haluaisin tietää, jos tässä maaseudun kehitystutkimuksessa näiden viiden maan kohdalla otette huomioon kaupunkikehityksen. Tässähän on toki vaikutuksia maaseutupolitiikkaan. Onko teidän tutkimuksessanne linkitetty näitä kahta asiaa. Jan Olbricht. Jan Olbricht. Ja chciałem zadać pytanie. Do... Esittäisin kysymyksen. Se koskee yleensä arvion rakennetta. Ymmärrän asian niin, että te laaditte jälkikäteisarvioinnin silloin, kun seuraava kausi oli jo meneillään. Siis on siirtynyt uuteen kauteen ilman, että arviointi on vielä saatavilla ja sitten tämä arviointi laaditaan silloin, kun toinen kausi on jo meneillään ja vedätte sitten johtopäätöksen. Nyt tulee siinä kysymys, käytetäänkö näitä johtopäätöksiä 2014 jälkeen Käytetäänkö niitä? menellään olevana kautena 2010-2014 kaudella. Ajatus tämän kysymyksen takana on seuraava. Tämä liittyy siis strategiaan. Ehkä tämä on esitetty erittäin diplomaattisesti, mutta siteraan kuitenkin. Vaikutus ei maksimoidu johtuen heikkouksista – Tämä on varsin hienovaraisesti esitetty, mutta jos ymmärrän tämän oikein, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos resurssit keskittyisivät strategisiin kysymyksiin paremmin, ja ilmeisesti näin ei ole tilanne, niin jos, näin, jos keskityttäisiin tehokkaammin, jos resurssit fokusoitaisiin, niin silloin ne eivät ole riittävästi keskitettyjä tai niin hyvin kohdennettuja kuin pitäisi. Ja jos keskittäisiin enemmän tuloksiin, silloin tulokset olisivat olleet parempia. Tässä tulee esiin kysymys, jos tällaista informaatiota on saatavissa, niin pystymmekö nyt ohjelmakauden me- ollessa meneillään, että nämä heikkoudet ovat juuri niitä, joita voidaan korjata tietyllä kaudella ilman, että odotetaan kauden loppua, koska muutoin suokaan nyt anteeksi, mutta koko tämä arviointihomma on vain tällaista sinällään mielenkiintoista toimintaa, mutta oikein palvele miten. Miten sitä, miten sitä voidaan käyttää hyväksi? Tällainen kysymys. Sitten myönteisempi aspekti, olen tyytyväinen, että tämä asiakirja osoittaa, että on erilaisia metodeja ja tutkitaan eri ilmiöitä. Tämä on niin tärkeää, koska makrotaloustieteilijät yleensä väittelevät, että mikä metodi on paras ja tulos Tulokset ovat sellaisia, että tulee sellainen tilanne, jossa ei tiennyt, mikä lopputulos onkaan. Joten kun käytetään erilaisia metodeja, se on hyvä asia ja minä toivon, ja nyt ilmaisen tässä oman mielipiteeni, tällaiset arvioinnit osoittavat sen, että on sellaisia kohtia ja tilanteita, joissa sukupuoli on tärkeä tekijä ja sukupuoli tekijä, josta käytetään vain silloin, kun se on relevanttia, niin silloin se ei vaikuta mitenkään. Tämäkin on mielestäni tässä rivien välissä tavallaan sanottu. Ja tällä tavalla sukupuoli lähestymistapaa ja sen arvoa heikennetään, josta käytetään väärissä paikoissa. Silloin siinä, sen arvo vähenee. Ja viimeisenä kommenttina ehkä tavallaan kysymyskin Katariinalle. Täällä kirjoittaa, että maaseutualueet, maaseutualueita ei ole kunnolla määrit, käsitelty. Onko tämä maatalous- vai aluepoliittisen pääosaston kanta, vai oletko ne molemmat samaa mieltä, että kunnosta määritelmää ei ole olemassa? Kiitoksia. Olži Vlasak, Olži Vlasak. Äh, Pani předsedkyně, dámy a pánové, já také. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat. Minäkin haluaisin kiittää tästä esityksestä. Kaikille on varmaan selvää, että ennen kuin meillä on kaikki tulokset on hyvin vaikea tehdä mitään kattavia johtopäätöksiä. Kuitenkin muutama kysymys ja yksi huomio liittyen maaseutualueen määrittämiseen. Muutama kuukausi sitten täällä parlamentissa meillä oli mietintö, jossa puhuttiin kaupunkialueista ja siellä mietittiin historiallisia kysymyksiä ja tehtiin johtopäätöstä että kaupunkialue on vaikea määritellä ja silloin päätettiin, että kukin jäsenvaltio voi päättää näistä määritelmistä itse. Ja mielestäni sama pitäisi koskea myöskin maaseutualueita. Tämän kompetenssin pitäisi jäädä jäsenvaltioihin. Sitten nämä kysymykset. Haluaisin tietää, oletteko havainneet mitään täytäntöpano-ongelmia, mitä tulee hyväksymiseen, rahoitukseen ja valvontaan? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja myöskin haluaisin tietää, oletteko ottaneet huomioon loppukäyttäjien huomioita? Otettiinko tätä ollenkaan huomioon arvioinnissa? Ja tiedämmekö, milloin tämä arviointi saadaan päätökseen? No varmaan ensi vuoden alussa, mutta milloin se on sitten saatavana tämä arvio? Ja vaikuttaako se tämänhetkiseen kauteen? Albrecht puhui tästä jo myöskin. Ja onko mitenkään mahdollista, että voitaisiin arvioida näiden käytettyjen varojen tehokkuutta? Uh, thank you, Madam Chair. Keli. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää molempia naisia selkeistä vastauksista, hyvistä esityksistä ja sanoisin myös sen, että ei ole mitään ongelmaa tällä hetkellä sukupuolitasapainossa teidän kohdallanne. Sitten eteenpäin tässä asiassa, te puhutte tästä temaattisesta blokista, on eri, kuusi eri aluetta. Näettekö nämä asiat eri tavoin priorite- priorisoituina tulevina vuosina? Ajattelen tässä ilmastonmuutosta ja ympäristökysymyksiä erityisesti, mutta ehkä voisitte hiukan tätä selventää. Toiseksi, tähän on viitattukin, kuinka vai vaikea on määritellä maaseutualueita, mutta minua hämmästytti se, että vain 25 prosenttia alueen rahoittu alueen on käytetty. Näettekö, että nämä summat kasvavat tulevina vuosina? Sitten kolmas kysymys. Mainitsitte todellakin kiintoisan seikan, että kun verrataan kustannuksia maasta toiseen, niin suurta vaihtelua löytyy. Voisitteko hiukan kertoa tarkemmin näistä eroista, mikä maa toimii kaikkein tehokkaimmin, mitkä ovat vähiten kustannuksia vaativia, mitkä vähiten? Herra Van Nistelrooy. Just an additional question. Um, Se lisäkysymys. Kun nähdään, että puuttuu varojen keskittämisestä ja puuttuu tuloksia, silloin voitaisiin miettiä, missä kohtaa mennään vikaan. Onko se asetuksen tasolla, onko se kansallisissa puitteissa se ongelma, vai onko se paikallistasolla se ongelma, aluetasolla. Eli millainen, meillä on monen tasoista hallintoa, mutta millainen mekanismi meillä pitäisi olla, jotta voisimme keskittyä näihin kysymyksiin paremmin parlamentissa mietitään, mikä on tukikelpoista ja mikä ei. Ja sitten viime kädessä lopputulos on hiukan sekasikio. Siellä on vähän kaikkea. Mä vähän liian avoimia. Eli voisitteko löytää jotain heikkouksia siinä tavassa, jolla me viestimme EU-tason vastuusta ja valtioiden vastuusta ja aluetason vastuusta. Onko tässä jokin vielä? Nationals. Vieläkin täytyy muistaa se, että kansalliset viitekehykset ovat 2007 keksintöä, me puhumme tästä vielä aiemmalta, aiemmasta kaudesta. Minulla ei ole nyt mitään muita puheenvuoropyyntöjä, joten voimme lopettaa kysymyskierroksen ja sitten vastauksia. Yritän nyt tehdä oikeutta näihin kysymyksiin. Varmastikin Veronika sitten täydentää. Täällä on tällainen kana- ja muna-kysymys, kumpi tuli ensin. Olemme siis kronologisesti, vaikkakaan ohjelman täytäntöönpanollisesti keskellä tätä kautta. Ja silti nämä ovat ensimmäisiä tuloksia jälkikäteisestä arvioinnista viime kauden kohdalla. Näin asiat menevät. Meillä ei ole mitään arviointitaukoa ennen kuin uusi kausi alkaa, joten tähän liittyy ongelma, miten täytäntöön pannaan, käytetään sitä tietoja, joita tästä saadaan. Mutta uskon, että paljon asioista oli jo tavallaan ennakoitu. Esimerkiksi strateginen fokus, sitä on huomattavasti vahvistettu 2007-2013 kaudelle verrattuna viimeiseen kauteen ja mielestäni tulokset osoittavat juuri tämän. Myös aiomme vakavissamme tarttua strategiseen raportointiin nyt keskivaiheen aikana ja yritetään liittää tähän se, miten elvytyspaketti otetaan mukaan ja mikä on kohesiopolitiikan rooli tässä kaikessa. Me kovasti toivomme, että tämä antaa tilaisuuden hiukan uudelleen keskustella kansallisten viranomaisten ja alueviranomaisten kanssa potentiaalia käyttää varoja uudella tavalla myöskin ensimmäisellä neuvottelukierroksella asetuksesta. Puhuimme uusista valintakriteereistä, esimerkiksi energiatehokkuuskysymys oli tällainen. Tämä oli tilaisuus alkaa keskustella hallintoviranomaisten kanssa siitä, miten järjestetään uudestaan prioriteetit. Toimme kovasti, että arviointi on tällainen oppimisprosessi, joka sitten vaikuttaa tietenkin markkinaalisesti myös tämänkin kautta. Se ei tietenkään tule vaikuttamaan peruspilareita tällä kaudella tai asetusta sinällään, mutta tavallaan kuitenkin epäsuorasti se vaikuttaa strategista, strategiseen fokusointiin, keskittämisen ja loppujen lopuksi se vaikuttaa tietysti seuraavaan kauteen arvioon, niin pitäisi olla valmis maaliskuuhun mennessä, joten silloin sitä annetaan raporttia silloin. Syntyy tämä synteesiraportti ja sitten on tilaisuus keskustella tästä synteesiraportista teidän kanssanne ja saada teiltä palautetta. maaseutualueita, niiden määritelmät, määritelmäongelmat miten luonnetaan heikkoja määritelmiä näitä sanoja. Tässä on käytetty, aripumattomat asiantuntijat näitä sanoja käyttäneet. Joten akademisessa maailmassa on selkeästi olemassa sellainen näkemys, että ongelma tähän liittyy siihen, miten määritellään maaseutualueita. Ja ne kaikki liittyvät kysymyksiin, niin kuin herra Vlassa mainitsikin, että ne ovat kansallisia kysymyksiä tavallaan on vaikea täsmäistä perinnettä saada, ää, määritelmä saada aikaan, kun tilanne vaihtelee niin paljon maasta toiseen. Konsultit tekivät työtä eri toimijoiden kanssa. Olen varma, että he ovat puhuneet myös loppuhyödyn saajista ja eri tahojen kanssa, mutta kun sitten kysytään siitä, miten varoja on käytetty ja minkälainen valvontajärjestelmä on käytössä, niin tämä ei kuulunut ollenkaan tähän arviointiin. Siksi korostinkin aivan alussa, että tämä, tässä keskityttiin johtamis- ja täytäntöönpanojärjestelmiin, eikä puhuttu siitä, miten varoja käytetään tässä, tällä kaudella. Tässä pelkästään arvioitiin sitä, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, pystyttiinkö siellä toteuttamaan tarpeeksi vahva rakenne, jotta voidaan varoja käyttää tavallaan institutionaalisesti. Ja tässä tutkimuksen käynti ilmi, että kyllä pystyivät. Sitten toinen kysymys ja oma asiansa, eri asiansa, jota tarkastelemme me erikseen, on, miten tämänhetkinen sääntökehys vaikuttaa jatkossa tarkastelemme sitä vielä enemmän, mutta se ei kuulu tähän menneisyyden jälkeiseen arviointiin. Se, miten tämänhetkinen sääntö sääntelyjärjestelmä vaikuttaa täytäntöönpanon tehokkuuteen. Sitten yksikkö kustannuksista. Vielä meillä on tarpeeksi tietoja, että voisimme tehdä vertailua, kuka on toiminut tehokkaasti, kuka ei. Jälleen kerran tämä riippuu pitkälti kontekstista. kontekstista. Se, mikä on tehokasta jossain, ei saata olla jossakin muualla. Jos, on sitten vaikka tunnelin rakentamista tai suon kuivaamisesta. Mm, tavallaan näitä ei voida suoraan verrata toisiinsa. Yksi asia, josta voi, voitaisiin laittaa tällaisia erityyppisiä profiileja tiedonkeruussa, mutta se olisi aika melkoinen investointi ja vaatisi paljon resursseja. Ehkä kuitenkin se kannattaisi tehdä. Tätä juuri olemme miettimässä. Miten sitten maaseutukehitysrahastoa on käytetty maaseutualueilla? Tämä oli varsin pieni tutkimus, joten Rova Deli ei nyt ole enää paikalla, mutta tämä vain muistuttaisi siitä, että tämä oli erittäin pieni tutkimus. Tarkoitus, on, ei, tarkoitus ei ollut nähdä, mikä on Euroopan talousarvion vaikutus maaseutualueiden kehittämiselle. Tässä vain tarkasteltiin, miss, missä EDF toimii maaseudu, maaseutualueella tällä hetkellä esimerkiksi tällä kaudella esimerkiksi, ja tämähän muuttui verrattuna aikaisempaan kauteen. Maaseudun kehitysrahasto, jota maatalouspääosasto hallinnoi, niin useissakin maissa, mukaan lukien omanne, on paljon suurempi sen merkitys on suurempi kuin Euroopan alueen kehitysrahasto. Tässä ei tarkastella kokonaisuudessaan kehitystä maaseutualueella, vaan tässä tarkastellaan erittäin pientä alaosaa ja siitä, miten maaseudun kehitysrahasto tähän vaikuttaa. Ja Veronika ehkä voi puhua tästä tutkimuksen sovellusalasta vielä tarkemmin. Tämä on todellakin varsin pieni kvalitatiivinen mm, katsaus. I wasn't sure about Van, Mr. Van Nistelrooy. Sitten en ole ihan varma yhdestä herra Van Nisteron kysymyksestä. Yes. Uh, just, just a couple of points. Pari kohtaa vielä. Loppukäyttäjät. No hallintoviranomaisia kyllä konsultoidaan näiden arviointien osalta. Niistä ei neuvoteltu heidän kanssaan, vaan hallintoviranomaiset saivat nämä raportit ja sitten he saivat tehdä niihin oikaisuja. Sitten pari kohtaa nämä temaattiset blokit ja prioriteettijärjestys. Näitä blokkeja ei laitettu mitenkään tärkeysjärjestykseen edellisellä kaudella, mutta ne ovat näitä tärkeitä blokkeja, joissa varoja käytettiin. Ja siinä mielessä näin on yritetty tekemään, eli keskittymään nimenomaan näihin kysymyksiin. Sitten toinen kohta, josta haluaisin puhua. 25 prosenttia, se oli vähäinen summa maaseutualueilla. No, tässä tarkasteltiin alueita, jotka oli OECDn määritelmissä määritelty maaseutualueeksi. No, sitten oli vähän muitakin määritelmiä. Jotkut ehkä luulevat asuvansa maaseutualueella, mutta eivät kuitenkaan näiden määritelmien mukaan asu. No sitten vielä strategisen, strategian puute. No emme todenneet, että strategia olisi kokonaan puuttunut, vaan totesimme, että strategiassa oli heikkouksia, joita tulee parantaa tulevaisuudessa. No, tietysti on tärkeää havaita, että tämä arviointi ei ole ainoa, joka liittyy täytäntöönpanoon, joten meidän on tärkeää keskustella näistä tuloksista. Arvioinnin tulokset eivät ole mikään raamattu, ne ovat arvioijien mielipiteitä, kun he ovat tehneet tutkimuksia, ja niistä pitää sitten keskustella ja miettiä, millä tavalla näitä tuloksia käytetään – Minun yksikköni on todennut, että hallintoviranomaisten kanssa voisimme käydä jäsenvaltioissa puhua kyseisten valtioiden tuloksista, keskustella niistä. Näin on jo tehty muutamassa valtiossa Puolassa, Itävallassa ja olemme menossa Italia. Eli yritämme saada nämä tulokset mukaan poliittisen keskustelun jäsenvaltioissa, eli kyse oli jostain asiasta, joka jää vain tänne Brysseliin. Ja sitten lopuksi vielä, onko tässä ohjelmassa jotain vialla? No se, mitä nyt on nähty näistä arvioinneista, on se, kun näitä hankkeita suunnitellaan, silloin kun strategiaa hiotaan, me keskitymme ehkä vähän liikaa siihen, missä näitä resursseja käytetään emmekä mieti riittävästi sitä, mikä tulee muuttumaan sen jälkeen, kun näitä varoja on käytetty tällä tavalla. Ja mielestäni tämä pitää ottaa mukaan ohjelmointien tulevaisuudessa. Meidän täytyy enemmän miettiä sitä, mikä tulee muuttumaan näiden käytettyjen varojen johdosta. Ja jos meillä on parempi käsitys tästä ohjelmointivaiheessa, silloin on helpompi arvioida näitä myöskin jälkikäteen very En tiedä, onko muita kommentteja enää. Eli haluaisin kiittää kollegoita komission puolelta. Toivottavasti tämä, tämä raportti on meillekin kiintoisa ja ilmeisesti nettisivuillamme ne. Ja jos teillä on vielä jotain kysymyksiä, niin siis nämähän ovat sitten myöskin, jos hän halutaan keskustella näistä vielä eteenpäin. Meillä voisi myöskin olla kuuleminen näiden arvioijien kanssa, mikäli tätä kiinnostaa, eli ne, jotka todellakin tekevät näitä arviointeja. Kohesiopolitiikassa ollaan nyt menossa täysin uudelle alueelle, koska kukaan ei tällä hetkellä tee tällaisia arviointeja. Eli sekin on vähän niin kuin tien raivaamista kohti uusia eurooppalaisia standardeja. Eli kiitoksia. Ja sitten meillä on koordinaattorien kokous, eli